Okay, good morning, dear colleagues. We will start our meeting. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Aloitamme kokouksemme. Ja ensimmäinen asia on esityslistan hyväksyminen, mikäli teillä ei ole mitään vastalauseita siihen, enkä näe sitä. Eli esityslista on hyväksytty muuttamattomana. Sitten meillä on koko joukko ilmoitusasioita. Ensinnäkin tarkistusten määräaika tähän Välimeren miekkakallalle. Koordinaattorit päättivät, että komission ehdotus tästä asiasta avattiin ja sen vuoksi meillä ei tule lainkaan lausuntoa tarkistuksen määräaika äh, kun tarkistukset on hyväksytty, sitten laadimme lopullisen lausunnon puheenjohtajan esittelijä. Ja tämä tulee sitten ähm, valiokuntaan 14. Äh, kesäkuuta kello 11 on määräaika. Äänestys Envissä on 9. Äh, ja 10. heinäkuuta ja äh, kalastusvaliokunnan äänestyksistä emme vielä tiedä. Määräaika tarkistuksille liittyen ää, äh, ajoneuvoihin. 25. huhtikuuta koordinaattorit päättivät avata määräajaksi komission ehdotukselle samoin menettelyin kuin aikaisemmassa asiassa. Ja esityslist- ja aikataulu on seuraavaa. 19. kesäkuuta määräaika kello 11 tarkistuksille, äänestys Envissä 13. syyskuuta ja äänestys IMKOssa 10.11. Kolmas asia on digitalisaatio ja big data työryhmän kokous Tämän perustaa terveystyöryhmä. Soledad Cabezon ja Alois Betterle puheenjohtajina. Tämä on 19. kesäkuuta kello 10 kello 12 ja kaikki Envin jäsenet on kutsuttu osallistumaan tähän. Sitten äh, olemme peruneet 21. ja 28. kesäkuuta iltapäivän kokoukset. Nämä kokoukset siis äh, perutaan, koska niitä pidettiin varalla vain. Eli aamukokoukset järjestetään ja esityslista luonnos jaetaan pian. Tulkkauksesta tulkkaus on 20 kielellä, paitsi Viro, Latvia, Malta ja Gaelin kieli. Mitä tulee tulkkaukseen, minulla on täällä lyhyt ilmoitus tulkeita. Tulkit ovat pahoillaan siitä, että meillä tällä hetkellä on työtaistelutoimenpiteitä johdon kanssa ja sen vuoksi on annettu lakkovaroitus. Ja tämän työkiistan vuoksi kerromme, että tulkkaus loppuu aikataulun mukaan kello 12.30. Sähköin, kokousasiakirjat ovat saatavilla e-meeting sivustolta ja tämä kokous lähetetään suorana äh, internettiin. Sitten mitä tulee koordinaattoreiden suosituksen 16. Kesäku- toukokuuta, koordinaattoreiden suositukset on lähetetty teille sähköpostitse ja mikäli teillä ei ole vastalauseita, niin voidaan katsoa, että ne on hyväksytty. Sitten esityslistojen hyväksyminen 19.20. helmikuuta, mikäli ei ole vastalauseita, tämän kokouksen loppuun mennessä, niin silloin pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Sitten informaatiota äh, kans, toimielinten välisistä neuvotteluista, viisi eri asiaa. Äh, ensinnäkin eläinlääkkeet 15. toukokuuta äh, neuvotteluissa esityslistalla keskityttiin tuotteluetteloiden harmonisointiin paitsi ympäristö, ja ilmaston näkemykset. Sen lisäksi pakkausmenettelyt, vastavuoroisuus ja siinä, siinä otettiin esiin myös ympäristöriskiarvioinnit. Positive results. Kuudes ja viimeinen epävirallinen trilogi eläinlääkkeet, lääketieteellisistä käytiin 5. kesäkuuta. Tässä viimeisessä trilogissa parlamenttineuvosto ja komissio sopivat eh, kaikista asioista. Alustava sopimus on jätettiin Koreperin hyväksyttäväksi 13. kesäkuuta ja siitä pitäisi äänestää ympäristövaliokunnassa 20. kesäkuuta. Toinen neuvottelun koskee energiaunionin hallinnointia. Kolmas epävirallinen trilogi aiheesta käyttiin 23. toukokuuta. Parlamenttineuvosto ja komissio sopivat useista säännöksistä, joista keskusteltiin teknisellä tasolla ja käytiin neuvotteluja neljästä asiakokonaisuudesta. Neuvosto ja parlamentti edistyivät merkittävästi kohti sopimusta koskien ensimmäistä kokonaisuutta. Se kattaa energiaturvallisuuden, eh, sisäiset energiamarkkinat ja energiaköyhyyden. Sopimuksen päästiin energiaturvallisuudesta ja mandaatti annettiin tekniselle tasolle, jotta saadaan kolme avointa kysymystä sisäisellä energiamarkkinoilla vielä valmiiksi. Nämä mukaan lukevat hinnanmuodostuksen kapasiteettimekanismin ja, ja tarjousalueet ja myös vahvistettiin energiaköyhyyttä koskeva eh, teksti neuvosto ja parlamentti sopivat mandaatista, jolla viimeistellään avoimuus, teksti, joka liittyy metaaniin ja suunnittelun ja raportointiin. Edustettiin myös makroalueen tason yhteistyössä ja säännö, säännö, muut säännökset palautettiin tekniselle tasolle. Sitten Euroopan lääkeviraston toimipaikan sijainti. Toinen ympävirallinen trilogi pidettiin 22. toukokuuta. Kolme toimielintä viittasivat siihen, että olisi nopeasti saatava neuvottelut päätökseen, jotta voidaan varmistaa EMA-viraston toiminnan jatkuvuus. Kokouksessa tarkasteltiin tilannetta ja mm, puheenjohtajavaltio esitteli asian ja päivitetyn mandaattinsa ja komissio esitteli ehdotuksensa, jotka koskevat tarkastuksen 4 ja 6. EP toisti, että se vaatii sitä, että kaikki että kaikki instituutiot poliittisesti sitoutuvat näiden EU-virastojen toimipaikkojen valintamenettelyn uudistukset ja pyysi, että Euroopan parlamentti on kaikissa vaiheissa mukana. Euroopan, mielestä, nämä, Euroopan parlamentin mielestä kahdessa ja johdantoisen kappaleessa, jota puheenjohtajan valtio ehdotti, ei riittävällä tavalla vastata parlamentin pyyntöihin. Sitten neljäs kohta koskee väkeviä alkoholijuomia, niiden nimiä ja niiden käyttämistä muissa elintarvikkeissa ja maantieteellisiä merkintöjä. Ensimmäisessä epävirallisessa trilogissa, joka pidettiin 24. toukokuuta, parlamenttineuvosto ja komissio keskustelivat ensimmäistä kertaa prioriteeteista ja tärkeimmistä näkökohdista kannoissaan. Keskustelu oli rakentavaa ja monet asiat, jotka koskevat maantieteellistä merkintää, niistä oltiin pitkälti yhtä mieltä, ottaen huomioon kuinka tekninen asia kuitenkin on. Sekä puheenjohtaja valtio että Euroopan parlamentti päättivät, että asia palautetaan tekniselle tasolle ja valmistellaan seuraava trilogia. Toinen seuraava trilogikokous järjestetään keskiviikkona 27. kesäkuuta. Sitten viimeinen asia koskee uudistavista energialähteistä saatavan energian edistämistä. Neljä trilogia on tästä asiasta jo käytetty. ITRE on on vastuuvaliokunta. Ensimmäisessä trilogissa esitteltiin mandaatit, toisessa keskityttiin ainoastaan ITREn toimivaltuuksiin keskittyviin asioihin. Envillä on yksinvaltainen toimivaltuus säännöksissä, jotka koskevat kestävyyttä ja kasvihuonekaasusäästöjä, biopolttoaineista liikenteessä sekä edistyneet biopolttoaineet ja niitä koskevat tavoitteet ja määritelmät. Kolmannessa trilogiassa 17. toukokuuta EP teki kompromissiehdotuksia koskien tarkistuksia, jotka liittyvät jätehierarkiaan ja kynnyksiin ja kestävyyskriteereihin. Esittelijä korosti, kuinka tärkeää poliittisesti on kohta 80 ja 27. Kaikki muut säännökset artikloissa 26, 27 ja 8, niistä sovittiin neljäs trilogi pidetään, pidettiin 6. kesäkuuta kompromissiehdotuksesta sovittiin, se koski artikla 27 ja käytiin keskusteluja tehokkuuskynnyksistä ja niin edelleen mahdollisia vaihtoehtoja pohdittiin mukaan lukien biopolttoaineet, jotka kuuluvat Envin toimivaltuuksiin. Seuraava trilogi pidetään ensi viikolla Strasbourgissa ja sitten palataan niihin. Nyt menemme seuraavaan kohtaan. Aiheena on EPRSn tutkimuksen esittelijä esittely kasvinsuojeluaineista annetun asetuksen täytäntöönpano kertomus on aiheena. Esittelijämme on varapuheenjohtaja Poch. Keskustelusta haluaisin ensin antaa puheenvuoron EPRSlle parlamentin tutkimuspalvelulle korkeintaan 15 minuutiksi. Katerina Ekaterina ja Karan Filova on täällä kertomassa asiasta. Sitten esittelemme Potsi jatkaa ja ryhmät voivat osallistua keskusteluun ja kaikki jäsenet voivat tulla mukaan keskusteluun. Sekä koskien tätä EPRSn tutkimusta että myös Botsin mietintöä voidaan tässä käsitellä. Agri- ja kalavalikunta ovat myös Then I would like to... Agri ja Pesto ovat täällä mukana ja ne, hekin voivat käyttää puheenvuoron. Nyt annan eh, Ekaterinan puheenvuoron. Kiitos. On ilo jälleen esitellä teille EPRS tekemään tämä viides työ, jotka olemme tehneet tästä toimipanoraporteista. Tämä lähtee olemassa olevasta tiedosta, itse luodusta, kerätystä tiedosta – Haluaisin kiittää kaikkia sidosryhmiä, jotka ovat osallistuneet tähän tiedonkeruuseen. Haluan myöskin kiittää ulkoisia tutkijoita, jotka ovat työskennelleet eri tutkimuksen alueilla. Heidän nimensä ovat nähtävillä näytössä tällä hetkellä. He eivät itse pysty esittelemään tekemäänsä työtä, joten yritän koota 500 sivua syvälle menevää tutkimusta ja, ja vain havaintoja esitykseeni Tärkeintä tässä on se, että tavoitteita ei ole saavutettu. Haluan selittää, mitä tavoitteita ei ole saavutettu. Asetus tähtää siihen, että kasvinsuojelutuotteet, jotka markkinoisivat terveellisiä, terveellisiä sekä ympäristölle vaarattomia, ja tässä nyt tähdätään siihen, että sisämarkkinat tumisivat hyvin näiden tuotteiden osalta ja että parantaisiin maataloustuotantoa. Totesimme, että nämä tavoitteet eivät ole tulleet saavutetuiksi, Syy tähän on se, miten päävälineitä on sovellettu. Ja nämä päävälineet ovat ensinnäkin aineiden hyväksyminen EU-tasolla, toiseksi kansallinen hyväksyntä kasvinsuojelutuotteiden osalta, jotka käyttävät hyväksyttyjä vaikutusaineita, ja kolmanneksi toimeenpano, joka myöskin tapahtuu kansallisella tasolla. Haluaisin aloittaa selittämällä nämä eri vaiheet, koska tämä kenties helpottaa havaintojen selittämistä. Tässä olemme liikkeelle siitä, että arvioidaan aineet ja niihtyvät vaarat niiden kriteerin pohjalta, jotka on löyty lukkoon asetuksessa. Jos aine ei sisällä mitään vaara, osoittaa, että aineessa ei ole mitään vaaratekijöitä, joita voidaan hyväksyä, silloin se arvioidaan riskien osalta. Tämä arviointi perustuu varoihin, sen sijaan itse riskeihin, joita siinä on. Nämä vaaratekijät riskit arvioi pätevä viranomainen jäsenvaltion tasolla, joka on esittelijä. Arvioinnin tulokset esitetään raporttiin, jota sitten vertaisarvioidaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen taholta. Tämä johtaa siihen, että tehdään päätös hallinnoidaan identifioidusta riskeistä. Tämä päätös merkitsee sitä, että mukana kansallisten jäsenvaltioiden, kansallisia viranoma, viranomaisia, pysyvän komiteoiden jäseniä PAF-komiteasta. Nyt voisin tarkastella sitä, että hyväksyntämenettelyllä on kolme pääulottuvuutta. Ensinnäkin tieteellinen arviointi, mitä tulee vaikutusaineisiin. Toiseksi kansallisten pätevien viranomaisten toiminta ja kolmanneksi avoimuus, joka liittyy tähän menettelyyn. Mitä tulee tähän tieteelliseen arvioon, on kysymys, joka liittyy harmonisointiin. Vaikka harmonisointi on parantunut sellaisella alueella kuin toksiologiassa, se edelleenkään ei ole täydellistä sellaisella alueella, kuten esimerkiksi ekotoksikologiassa. Tämä on ongelma siksi, että arvioit eivät voi täysin arvioida aineita niiden kaikkiin liittyvien mahdollisten vaaratekijöiden riskien osalta, niin kuin asetus vaatisi. Tulos on, suorat kielteiset vaikutukset terveyteen, ympäristöön ja maataloustuotantoon. Toinen asia, joka liittyy harmonisointiin, on, että jotkin jäsenvaltiot eivät so- sovella ohjausta, joka olisi laillisesti sitovaa, ja mikä merkitsee sitä ei silloin myöskään tule tämä PAF-komitea. Toisaalta tämä luo epävarmuutta siksi, että hakijat eivät tiedä, mitä määräyksiä sovelletaan heidän hakemukseensa. Toisaalta arviointitulokset riippuisivat siitä, mikä vastuuviranomainen on tehnyt arvion. Näin ei saisi olla, koska tämä käytäntö on harmonisoinnin päätavoitteen vastaista, joka on se, että pyritään varmistamaan se, että yhtä standardia sovelletaan yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Toinen sija, muita ongelmallisia ulottuvuuksia, jotka liittyvät tähän arvioitoon, on, on itse lähestymistapa siinä, se miten sitä sovelletaan käytäntöön. Mainitsen kolme ongelmallista kysymystä. Ensinnäkin risk, Varaan perustuva äh, lähestymistapa on sitä vastustavat, jotka tukevat riskipohjaista lähestymistapaa. Toiseksi glyfosaatin arviointi. Tähän liittyvät ristiriidat liittyvät siihen, oliko arviointi tehty asianmukaisesti ja riippumattomasti. Kolmanneksi, glyfosaatin tapauksessa nousi esille kysymys siitä, kenen pitäisi esittää todisteet arviointia varten. Haluaisin muistuttaa siitä, että tällä hetkellä arviot perustuvat lähes pelkästään tietoihin, joita hakijat esittävät. Aikaa on vähän, joten voi antaa enempää lisätietoa näistä kysymyksistä. Tästä syystä pyytäisin tätä tutustumaan yksityiskohtaisesti tämän selvityksen havaintoja. Sitten hyväksytty väline liittyy kansallisten pätevien viranomaisten toimintaan totesimme, että useimmat, eivät kaikki vastuviranomaiset, ovat sellaiset, että niillä on istunnollinen kapasiteetti toimia raportoivana jäsenvaltiona ja tehdä arviointiraportti EFSAlle. On olemassa huomattavaa eroa kansallisten pätevien viranomaisten välillä, mitä tulee asiantuntemukseen ja henkilöstöön. Kaikki tutkitut viranomaiset näyttävät olevan vakavasti alimiehitettyjä ja työtaakka, joka liittyy arviointiin, ei ole jakautunut tasaisesti jäsenvaltioiden kesken. Toisaalta tämä johtaa viivästymisiin siinä vaiheessa, kun arvioidaan vaikutusaineita. Myöhästyvät arviot sitten taas johtavat viivästymiseen koko hyväksyntämenettelyssä ja, ja myöskin viivästymiseen sitä seuraavaan kansalliseen tuotteiden hyväksymiseen. Toinen asia on sitten se, että erot siinä, miten paljon on asiantuntemusta ja henkilöstöä johtaa myöskin eroihin laadussa. Toisaalta edelleenkin enemmistö jäsenvaltioista, jotka tutkittiin, ei osallistu EFSAn vertaisarvioihin, mitä tulee näihin arviointiraporttien luonnokseen. Tämä on ongelmasta siksi, että tämän vertausarvion tulisi nimenomaan eh, johtaa liittyä siihen, että katsotaan laatukysymyksiä näissä raporteissa – ja tästä syystä EFSA ei täysin pysty tätä laadunvalvontatehtävänsä toteuttamaan. Kaikki nämä ongelmalliset tulottuvat, jotka liittyvät tutkittuun työhön, mitä tulee näihin kansallisiin viranomaisiin, tekee mahdottomaksi yhtenäisen asetuksen toimeenpanoon. Tämä tietysti on olennaista ajatellen terveys- ja ympäristövaikutuksia. Avoimuus on sitten kolmas keskeinen ulottuvuus, mikä liittyy tähän hyväksyntävälineeseen. Me totesimme, että avoimuus on ongelmallista – anteeksi. Avoimuus on kolmas olennainen ulottuvuus hyväksyntävälineessä. Me totesimme, että avoimuus on ongelmallista kansallisten vastuviranomaisten tasolla. Etenkin tieto, joka liittyy arviointoihin, on saatavilla vain vertausarvion vaiheessa, joka tuotuu EFSAn tasolla, mutta ei aina, aina niin, että olisi käyttöystävällistä. Riskinarvioinnin, riskinhallinnan vaiheessakaan ei ole riittävästi avoimuutta. On nähtävissä, että useimman aikaan perustelut riskinhallintapäätöksien pohjalta tai keskustelut, joita käydään päätöksentekijöiden kesken, eivät ole saatavissa julkisesti. Tämä johtaa siihen, että syntyy päätöksiä, jotka eivät välttämättä vastaa tieteellistä neuvoa, jonka kansalliset ja EFSAn arviot ovat antaneet. Tämä saattaa johtaa kielteisiin vaikutuksiin terveyteen ja ympäristöön, vähentäen yleisen luottamusta tähän säätelyjärjestelmään. Riskeistä tiedottaminen näyttää myöskin olevan ongelmallista. Ja nyt sitten siirtyisin toiseen päävälineeseen, joka on kansallinen tuotteiden lupamenettely, joka sisältää tuotteen osalta hyväksyttyjä vaikutusaineita. Tässä tämä tapahtuu yksinomaisesti jäsenvaltioiden tasolla. tärkeimmät kysymykset tässä liittyvät ensinnäkin tieteelliseen tuotteiden arviointiin, ennen kaikkea mitä tulee kumulatiivisten vaikutusten arviointiin, toiseksi vastuviranomaisten toimintaan ja kolmanneksi avoimuuteen. Keskityn ennen kaikkea kansallisten viranomaisten toimintaan ja avoimuuteen. Meidän arvioinnissamme totesi, todettiin, että lupamenettely näkyvät viivästymiset, jotka liittyvät arviointiin ja riskinhallintamenettelyyn. Tämä johtaa siihen, että ei noudateta laillisia määräaikoja. Tähän on kolme pääsyytä. Ensinnäkin viranomaisella ei ole tarpeeksi resursseja. Toiseksi arviointi, työtaakka ei jakaudu tasaisesti viranomaisten kesken. Ja kolmanneksi vastuuviranomaiset eivät luotta toistensa arviointeihin tuotteista. Kaikki nämä tulokset ja ongelmat, jotka liittyvät keskinäisen tunnustamisen periaatteeseen, kaikki tämä siihen, että ei noudateta keskinäistä äh, tunnustamista ja vääristymiin sisäisen markkinoilla. Sen lisäksi viestymiset äh, luvan myöntämisessä johtavat siihen, että usein hyväksytään tuotteita, joilla on kielteisiä vaikutuksia oikeusperusta näiden pikaisten ratlupien osalta perityistapauksissa, jotka ovat artiklassa 53 asetuksessa, niiden tavoitteena on, että on mahdollista toimia silloin, kun on vaara siitä, että ei olisi mitään muita järkeviä toimia. Kuitenkin tapauksia, joissa artikla 53 on käytetty jäsenvaltiossa päinvastoin kuin mihin lainsäätäjä tällä pyrkii. Yksityiskohtaiset havainnot jäsenvaltioista, jotka käyttävät artikla 53, on nähtävissä tästä meidän selvityksestämme. Vaikka avoimuuden ulottuvuus tuotteiden hyväksynnässä ei ole niin keskeisesti käsitelty, olemme havainneet ongelmia tutkitussa jäsenvaltioissa. Ennen kaikkea tiedon saatavuus, mitä tulee arviointeihin ja itse menettelyyn, on rajallista. Tämä vaikeuttaa sidosryhmien ymmärrystä siitä, mikä on menettely ja tietopohja päätöksissä, joita vastuuviranomaiset ovat tehneet. Ja lopuksi, mitä tulee toimenpanoon, mikä on kolmas tärkein väline tässä asetuksessa. Meidän havaintomme osoittavat, että saatavilla olevat tuotteet markkinoille ja niiden käyttäminen eivät välttämättä vastaa relevantteja hyväksyntäedellytyksiä, mitä tulee niiden koostumukseen ja käyttöön. Tämä liittyy tuotteisiin, joita on valmistettu EU-ssa, mutta joita myös tuodaan, tuotteisiin, joita tuodaan kolmansista maista. Ongelmat liittyvät ennen kaikkea kansallisten viranomaisten toimintaan, mutta myöskin tiettyihin aukkoihin itse asetuksessa. Ongelmallinen valvonta kansallisella tasolla selkeästi vaarantaa tavoitteita, eh, joita asetuksessa on, mikä johtaa kielteisiin vaikutuksiin terveyteen, ympäristöön, markkinoihin ja maataloustuotantoon. Johtopäätöksenä, kuten näette, Kaikkien näiden kolmen välineen toimeenpano on ongelmallista ja ongelmat menevät pitemmälle kuin siihen, että vain arvioidaan tiettyjä vaikutusaineita. Ja tässä tuleekin minun pääviestini teille tänä aamuna. Vain laaja kompleksi toimeenpanokuva voi antaa tietoa politiikan tekijöille järkevällä tavalla. Arviointi, jonka EPRS on tehnyt, tästä kom- sai aikaan sen, että nousi esille tämä monimutkainen kuva. Se on sen tarkoituksena arvioida politiikkaa ja tämä on se lisäarvo, joka nyt meidän työstämme. Minä haluaisin pyytää teitä tutustumaan itse tähän selvitykseen. Minä päätän tähän. Kiitän teitä tarkkavaisuudestani yhdessä tutkijaryhmän kanssa. Olen valmiita vastaamaan kysymyksiinne. Tohtori Hamlin ja äh, Rova Underwood eivät voi olla paikalla. He ovat estyneitä, mutta hekin vastaavat kysymyksiin kirjallisesti. Kiitos. Thank you very much. And now I would like to give... Kiitoksia. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron esittelybotchille. Kiitos äh, puheenjohtaja. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Äh, ensin haluaisin kiittää Katerinaa ei ainoastaan erinomaista esityksestä, koska tässä puolen vuoden työ oli tiivistetty 15 minuuttiin. Aika uskomatonta. Mutta myös hänen sitoumuksestaan, henkilökohtaisesta sitoumuksestaan tähän mietintöön ja raporttiin. Samoin kuin koko tätä tiimiä heidän työstään tämän tutkimuksen parissa, joka on siis yli 500 sivuinen. Haluaisin kiittää myös alkuperäisen tutkimuksen laatioita, jotka ovat läsnä kahta lukuun ottamatta. Ja minulla on toivon mukaan myöhemmin mahdollisuus puhua heidän kanssaan ja esittää heille kysymyksiä ja kehotan teitäkin tekemään näin. Me usein puhumme siitä, miten tärkeää on toimia viimeisimpien tutkimustulosten mukaan ja nyt on todellakin aika toteuttaa sanojamme. Tässä on kysymys hyvin äh, ainutlaatuisesta tilanteesta, ajatellen myös äh, PES-erityisvaliokuntaa. Äh, ja aikaisemmin tällaista toteuttamistutkimusta ei ole tehty, mikä on aika uskomatonta. Eli kymmenen vuotta on toimittu ilman, että on tutkittu millä tavalla lainsäädäntöä on täytäntöönpantua. Ja sen lisäksi hän työskentelee myös REFIT-asetuksen parissa, ja koko tämän direktiivin kattavuus on hyvin paljon yleisempi. Ja tämän kaiken sanottua, niin olen ottanut huomioon myös muita tärkeitä tutkimuksia ja tuloksia ja tärkeitä informaatiota. Kun laadin mietintöäni, niin luonnollisesti minua rajoitti se, miten laaja tämä saa olla, kuinka paljon ylenteisenä saa olla ja sen vuoksi keskityin asioihin, jotka kuuluvat Envi-valiokunnan toimivaltuuksiin. Ja koska en kyennyt kattamaan kaikkea tässä mietintöluonnoksessa, niin tulen esittämään tarkistuksia. Mutta samanaikaisesti haluaisin pitää tämän mietinnön lyhyenä ja tiiveänä. Tähän ei voida ottaa mukaan kaikkea ja tehdä sitä tällaista joulun toivellista. Maatalousnäkökulmat äh, hoitaa agrivaliokunta lausunnossaan, josta äänestetään 20. kesäkuuta. En nyt halua käsitellä tätä liian yksityiskohtaisesti, mutta tuon esiin kolme äh, tärkeintä asiaa. Ensinnäkin täytäntöönpanossa on ongelma. Tämä on äh, ihan yleinen ongelma, joka on ratkaistava jäsenvaltioiden ja komission kesken. Meillä on paperilla erinomainen asetus, mutta kuitenkaan käytännössä tätä ei ole toteutettu tavoitettu. Tarvitaan valvontaa kansallisella tasolla niin, että voidaan varmistaa asetuksen tehokas täytäntöönpano. Ja tiedon riittämätön harmonisointi tieteellisellä sektorilla voi johtaa suoriin negatiivisiin vaikutuksiin terveydelle ja ympäristölle. Toisaalta meillä on ongelma avoimuuden kanssa. Avoimuus on, ei ole riittävää ja se johtaa negatiivisiin vaikutuksiin terveydelle ja ympäristölle. Ja sen luoksi, lisäksi tämä johtaa myös suuren yleisön epäluottamukseen siihen, miten asia hoidetaan. Ja sen vuoksi todellakin toen sitä, että meillä olisi enemmän avoimuutta komission toimissa, kun hyväksytään kasvinsuojeluaineita. Mutta tässä ehdotuksessa ei kuitenkaan ole kyetty huomioimaan tätä tarpeeksi ja esimerkiksi PAF-komitean tekemät arvioivat aktiivisista aineista tarvitsee lisää huomiota. Kolmanneksi meidän täytyy rajoittaa poikkeuksia artiklan 53 perusteella. Tämä koskee ainoastaan erityistapauksia eikä sitä voida käyttää tekosyynä ohittaa tiukkoja hyväksymismenettelyitä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että artikla 53 käytetään kansallisella tasolla lainsäätäjän tarkoitusperien vastaisesti. Meillä oli 382 tällaista hätäpoikkeuslupapyyntöä viime vuonna ja tämä ei ole hyväksyttävää. Esimerkki, jonka me muistamme, oli osittainen nikotinoisin käyttö, joka ei koskaan toteutunut kaikissa maissa, koska silloin käytettiin nimenomaan artikla 53 ja poikkeuslupia. Sen lisäksi on muita yhtä tärkeitä asioita ja mainitsen niistä vain muutaman. Esimerkiksi tarve käyttää hyviä maatalouspolitiikan periaatteita ja äh, se, että markkinoille on saatava vähempi riskisiä vaihtoehtoja ja meidän täytyy varmistaa paremmat valvonnat ja sen lisäksi täytyy myös voida testata tuotteiden synergiavaikutuksia. Huolimatta näistä kaikista ongelmista tämä asetus on kuitenkin paras, jolla voimme varmistaa terveyden ja ympäristön terveyden. EU-tason toimivaltuudet ovat oikea taso, jossa tehdään nimenomaan säätelytoimenpiteet kasvintorinta aineiden suhteen. Meidän täytyy huolehtia siitä, että tämä todellakin kykenee toteuttamaan terveys- ja ympäristötavoitteet ja että huomioidaan myös väestön kaikkein heikoimmat ryhmät, kuten esimerkiksi raskan olevat naiset, lapset ja vauvat. Ja ihan lopuksi haluaisin vielä kommentoida aikataulua. Huolimatta puheenjohtajakokouksen päätöstä siitä, että aikataulua pidennetään, kuitenkin päätin kuultuani luonnollisesti varjoesittelijöitä ensin, että pidämme kiinni alkuperäisestä aikataulusta ja äänestämme 10. heinäkuuta Envissä. Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että tämä puheenjohtajakokouksen suostumus aikataulun pidentämistä tuli hieman myöhään ja minulla oli kuitenkin esitettävä tar- mietintöni käännettäväksi ajoissa. Ja sen vuoksi tarkistusten määräaika jää samaksi, joten toimimme Äh, alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Minusta on parempi viedä tämä mietintö päätökseen Envivaliokunnassa ennen kesätaukoa. No niin, siinäpä minun osuuteni. Kiitos herra puheenjohtaja, että sain tarpeeksi aikaa tähän. Ja kuulen nyt äh, mielenkiinnolla kommentteja kollegoilta ja luonnollisesti myös asiantuntijoilta ja komissiolta. Thank you very much, Mr. Kiitoksia esittelijä. Nyt aloitamme varjoesittelijöiden kierroksen. Jotkut eivät vielä ole paikalla. Ehkäpä he tulevat vähän myöhemmin. Ensimmäinen varjoesittelijä, jonka näin salissa on edustaja Hoisling. Annan puheenvuoron hänelle. Mikäli mahdollisesti myöhemmin muiden ryhmien varjoesittelijät tulevat paikalle, niin sitten tietenkin annan heille puheenvuoron. Hoislingen, olkaa hyvä. Ja Ensinnäkin monet kiitokset tästä selvityksestä. On todellakin silmiä avaavaa, kun nähdään, että on lainsäädäntö, jota sitten kuitenkaan ei panna täysin toimeen. Nämä toiminnalliset puutteet, niihin on puututtava monilla alueilla. Ja niin kuin usein jäsenvaltiot ovat ne, joiden pitäisi panna toimeen olemassa olevaa EU-lainsäädäntöä. Tehän puhuitte lyhyesti myöskin glyfosaatista. Siinähän kävi erittäin selväksi, miten paljon muut puutteita järjestelmässä on ja että on erinäisiä asioita, asioita joita pitäisi vielä työstää. Pidämme hyvänä sitä, että on aloite myöskin avoimuudesta komission taholta. Meneekö se riittävän pitkälle on kysymys, johon meidän pitää yhdessä löytää vastaus. Varmasti pitemmälle voidaan mennä. Ajattelen olemaan avoimuutta ja tällaisten tutkimusten saatavuutta, jotka ovat päätösten taustalla, mitkä ovat hyvin herkkä kysymys. Luonnollisesti viime kädessä on kysyttävä, ja tästähän herra Potts puhui, kysymys on siitä, miten suhtaudutaan olemassa olevaan lainsäädäntöön näihin poikkeuslupiin, eli kohtaan 53. Olemme kaikki aika yllättyneitä siitä, että neonikotinoidien osakielto toteutui, mutta silti niiden käyttö Euroopan yhdessä ei suinkaan vähentynyt siksi, että Jokainen maa haki, jokaisessa maassa haettiin poikkeus, jotka sitten ongelmita hyväksyttiin, ja ne, eihän näin voi olla. Jos me tilapäisesti kielemme jonkin aineen, niin silloin kyllä oletamme, että myöskin käytetyt määrät vähenevät. Aivan liian usein avokätisesti toimitaan käyttäen näitä poikkeusmenettelyjä ja näihin, tähän pitää reagoida tiukasti, koska tämä tällaista tapahtua pelkästään katastrofitilanteissa. Se, että meillä on liian vähän asiantuntijoita ennen kaikkea jäsenvaltioissa, on tunnettua jo EFSAn toiminnasta. Tämä ei voi pysyä näin. Ja ennen kaikkea asiantuntijoiden riippumattomuus on yksi asia, josta poliittisesti pitää käydä keskustelua. Me tarvitsemme pikaisesti myöskin jäsenvaltioissa – enemmän asiantuntijoita, enemmän riippumattomia asiantuntijoita, jotka eri elimissä ja EFSassa voivat osaltaan edistää sitä, että saamme järkeviä menettelyjä. Ja selvästikin me emme voi hyväksyä sitä, että 27, 28, siis pian 27 valtiota eri tavoin panee toimeen asetusta. Meidän on kiinnittävä huomiota siihen, että tapahtuu yhdenmukaistamista. Tästä herra Potskin puhui ja olemme täysin tämän esityksen takana, että olemassa oleva asetus, sitä täytyy panna samoin toimeen kaikissa jäsenvaltioissa. Ei voi olla niin, niin kun kävi selvästi ilmi, että on kysymys vain menettelykysymyksistä. Tämä puutteellinen toimeenpano, sen kautta saamme aikaan myöskin ympäristö- ja terveysvaaroja, ja on selvää, että tässä on tarvetta toimintaan. Mihin tämä sitten viime kädessä johtaa? Siihenkö, että me joudumme tekemään lainsäädäntömuutoksia. Se on asia, jota pitää käydä, josta pitää käydä keskustelua. Se on PEST-valiokunnan tehtävä, miten pitkälle siinä saadaan aikaan tuloksia. Parlamentaarisessa menettelyssä on täysin selvää, että ensinnäkin on yhdenmukaistettava on järkevällä tavalla pantava toimeen olemassa olevaa lainsäädäntöä ja sitten pohdittava lisätoimia parlamentaarisesti siitä, mitä seuraa PEST-valikunnan työstä. Mutta olen monista asioista yhtä mieltä Potsin kanssa, myöskin siitä, että meidän pikaisesti 12. päivä ensi kuussa pitää äänestää tästä. Meillä on aikaa enää vähän. Meidän pikaisesti on toimittava. Siksi tuemme sitä, että noudatetaan tätä tiukkaa aikataulua. Kiitos. Thank you very much. Uh, the next. Kiitoksia. Seuraava varjoesittelijä on edustaja Pedicini, olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nyt vähän tässä kasata tätä palapeliä näistä asioista, joita täällä on kuultu. Haluaisin muistuttaa siitä, että viisi vuotta konsultoitiin ennen kuin saatiin komissiolta ensimmäinen ehdotus, joka tuli vasta vuonna 2006. Tämän jälkeen tarvittiin vielä kolme vuotta ennen kuin se saatiin voimaan. Vuodesta 2009 tähän päivään asti on nyt mennyt vielä kymmenen vuotta. Ehkä tästäkin johtuen viime vuonna miljoona kansalaista allekirjoittivat julkisen aloitteen, jolla pyydettiin, että komissio kieltäisi glyfosaatin, mutta sen lisäksi uudistaisi kokonaan tämän kasvinsuojeluaineiden hyväksyntämenettelyn. Nämä kasvinsuojeluaineet aineet ovat todella herkkä aihe julkisessa mielipiteessä. Usein halutaan luottaa instituutioihin ja tieteellisiin laitoksiin, joiden pitäisi antaa vastauksia ja ilmoittaa näistä vaaroista, joita tietyssä tehoaineessa on. Ehkäpä EFSA on nyt edistynyt avoimuuden suhteen, tästä olemme kuulleet, mutta kun ajatellaan kansallisen tason vastuuvirastoja ja mitä siellä ministeristä tapahtuu on vielä mysteeri. En tiedä kuinka paljon pyyntöjä on tullut, ei tiedetä mitä kasvinsuojeluaineita ollaan hyväksymässä. Kansalaiset eivät tiedä, mitkä, tai onko niin, että jäsenvaltiot, e, e, kansalaiset eivät tiedä, käytetäänkö joitakin poikkeuksia omissa maissa, jotka lainsäädäntö mahdollistaa hätätilanteessa – joskus markkinoille päätyy tuotteita, jotka ovat osoittautuneet kuitenkin vahingollisiksi ympäristölle ja terveydelle. Se johtuu siitä, että ei ole tarpeeksi aikaa vaihtoehtoisia ratkaisuja pohtimaan. Kysyn, miksi, ei komissiolla ole välineitä näitä asioita takaamaan, jotka kansalaisia niin paljon huolestuttavat. Thank you very much. The next, uh, Kiitoksia. Seuraava varjoesittelijä. Edustaja Godin. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja Potsin mietintö, joka koskee kasvinsuojeluaineiden äh, asetuksen täytäntöönpanoa, on, koskee näiden tuotteiden hyväksymistä Euroopan unionissa. Täällä on ollut ongelmia, joka näkyy myös glyfosaatin osalta. Se hoidettiin täysin pimeässä. Saksa jäsenvaltiona esittelijä jäsenvaltiona oli silloin sekä tuomari että ottaa osapuoli. Bayer ja on fuusionkin myötä tämä on, on oikeuttanut erityisen kasvinsuojeluaineen valiokunnan perustamista, joka perehtyy näihin ongelmiin. Se on edelleen voimassa. Esitteli selvittää, että, että, että sääntelyn täytäntöönpano ei ole tehokkaasta ja ongelmia liittyy harmonisointiin ja avoimuuteen. Pitäisi antaa enemmän valtuuksia komissiolle, jotta se voisi eh, hioa nämä eroavaisuudet jäsenvaltioiden välillä. Meillä on poliittisia ongelmia lähinnä Euroopan unionissa tehdään päätöksiä ideolo- sen ideologian mukaan, että kaikki valta annetaan EFSAlle ja, ja, ja jäsenval- jäsenvaltiolle Aivan kuten hormonihäiritsijöidenkin kohdalla, monet tutkimukset vahvistavat sen, että äh, on muutettava paradigmaa, kun ajatellaan tätä vaarallisuutta. Äh, niiden käyttöaika on se on, suurin ongelma. Kuitenkin EFSA pohja perus, pohja no, tutkimuksensa sillä periaatteelle, että annostus on kaikkein tärkein. Ranskassa ja muualla äh, on kuitenkin valittu moderni toksikologia. EFSA on kuitenkin käyttää vielä 60-lukuisia menettelyjä joka sopii teollisuudelle ja lob, lob, lobbareille. Olen yhtä mieltä, en, en ole yhtä mieltä kanssa. Niin olen yhtä mieltä siitä, että EU on sopiva taso. Tai haluaisin, mutta itse asiassa näin ei ole, koska EU ei siitä pysty selviämään. Tarvitaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä Tässä kansvisuojeluaineet ovat huolestuttava aihe. Ne toimivat hormonihäiritsijöinä. Euroopalle määritelmä on täysin riittämätön ja näin ollen käytännössä on hyvin vaikea näitä tuotteita kieltää. Sitten näistä poikkeuksista ja niiden huolestuttavasta määrästä olen yhtä mieltä kollegan kanssa. Olisi kiireellisesti vähennettävä niiden määrää ja niiden myöntämistä – erityisesti silloin, kun ne aiheuttavat vääristymiä jäsenvaltioiden välisille markkinoille. Tulen tekemään tarkistuksia ja totean, että jäsenvaltioiden ja kansallisten viranomaisten on pysyttävä arviointimekanismin ytimessä. Sisämarkkinat estävät niitä jäsenvaltioita, jotka haluaisivat omalla alueellaan toimia, e, estävät näitä valvomatilannetta ja kieltämään elintarvikkeita, jotka ovat olleet yhteyksissä näihin tuotteisiin. Näin ollen kielto ei toimi. Joissakin tapauksessa eh, jäsenvaltion kilpailukyky voi tämän takia romahtaa. Kiitos. Thank you very much. I was just informed that on... Kiitoksia. Kuulin juuri, että ALDE-ryhmän nimissä edustaja Müller käyttää puheenvuoron. Sitten tämä ja nyt on puheenvuoron mulle, Müllerille. Kiitos puheenjohtaja. Esittelijä, luonnoksessanne te annatte aika huonon todistuksen kasvinsuojeluasetuksesta, mikä minua hiukan kyllä hämmästyttää, sillä PEST-valiokunnassa jonkin aikaa me olemme käsitelleet yksinomaisesti tätä asetusta ja olemme viettäneet tuntikausia keskusteluissa asiantuntijoiden kanssa – kun jopa tiukin arvostelija sanoo, että meillä on maailmanlaajuisesti katsottuna paras hyväksyntämenettely EU-ssa. Minusta on, meidän on syytä annastaa sille tunnustuksemme, vaikkei tietenkään kaikki toimi eh, parhaimmin. Ja siinä edellinen puhuja oli oikeassa. Ennen kaikkea kasvinsuojeluaineiden hyväksyntä kolmella eri vyöhykkeellä. Tämä on hyvää lainsäädäntöä, mutta kansallinen toimeenpano ei toimi meiltä puuttuu yhdenmukaistaminen. Ja luonnollisestikin varjoesittelijänä maatalousvaliokunnassa olen lausunnon osalta puhunut siitä, että olisi käytännönläheisempää toimeenpanoa ottaen huomioon heikkouksia. Ja tässä täälläkin tulemaan valiokunnassa tarkistuksia. Ja uskon, että se, mikä meille on erityisen tärkeää alderyhmänä, että me tiedämme, että meillä, meidän täytyy soveltaa hyväksyttävässä olevaa riskejä silloin, kun on kysymys kasvinsuojeluaineista. Totta kai ne vaikuttavat, muutenhan niitä ei tarvittaisi, mutta meidän pitäisi myöskin analysoida niiden hyötyä ja sen mukaisesti kiinnittää huomiota tilanteeseen. Jokainen varmastikin kiinnittää huomiota siihen, että mahdollisimman vähän käytetään niitä, mutta totta kai niistä on hyötyä. On tietysti monia aineryhmiä, jotka vain tietyissä tapauksissa ovat sellaisia, että niitä voidaan soveltaa. Ja me pelkäämme sitä, että tässä nyt tällainen kapea alaisuuden johtaa tuotteiden käytön lopettamiseen. Sitten on myöskin riskituotteet, niitä ei saa unohtaa, mutta jotka kuitenkin täytyisi vetää mukaan tähän asetuksen vaikutusalaan. Hyvin ottaen sitä mieltä, että meidän pitää tehdä yhdessä työtä rakentavasti. On monia päällekkäisyyksiä PEST erityisvaliokunnan kanssa ja on mutta kuitenkin laaja joukko asiantuntijoita ja on paljon enemmän mahdollisuuksia tarkastella asiaa kuin täällä tässä valikunnassa. Ja tästä syystä meidän pitäisi yhdessä pyrkiä toimimaan, niin että saadaan ainakaan käytännönläheisiä ratkaisuja. Thank you very much. Kiitos. Ja tällä välin kansanpuolueen varjoesittelijä Rova McGinnis tilalla on Rova Delay. Oui, merci, monsieur le président. Euh, je dois au... Kiitos äh, puheenjohtaja. Niin äh, pyydän anteeksi McKinneysin äh, puolesta. Hän on EPPn opintopäivillä. Hän haluaisi sanoa seuraavaa. Euroopan lainsäädäntö on tiukimpia maailmassa, kuten täällä monet sanoivat. Asetus kasvinsuojeluaineista on osa tätä ja sitä täydentää direktiivi, joka liittyy kasvinsuojeluaineiden, torjunta-aineiden kestävään käyttöön. Ja lainsäädäntö myös liittyen näihin jäämiin. Tämä on tärkeää, että että kaikki tekevät yhteistyötä. Se on tärkeää teollisuudelle, jäsenvaltioille ja kansalaisille. On lisäarvo, että meillä on eurooppalaista kasvinsuojelupolitiikkaa. Mm, tämä on myös selvä. Puhun hieman hitaammin. No, siis asetus kasvinsuojeluaineista on suuri parannus aikaisempaan lainsäädäntöön. Tähän otettiin eh, näitä poissulkevia kriteereitä. Tämä on lainsäädäntö, jonka mahdollista on eh, kieltää esimerkiksi mutageenisiä aineita eh, tai aineenvaihduntaan vaikuttavia aineita. Tämän asetuksen täyttä potentiaalia ei kuitenkaan ole saavutettu ja jäsenvaltiot eivät ole käyttäneet tätä vyöhykevaihetta tarpeeksi ja eh, esimerkiksi aineenvaihdunta eh, ongelmia aiheuttavia aineita ei ole huomioitu tarpeeksi. Eh, kuitenkin vuodesta 2009 lähtien tätä asiaa on jo käsitelty ja kaikki, olisi voitu, kaikki voisi olla huomattavasti paremmin. No toki tilanne vaihtelee jäsenvaltiokohtaisesti eri liittyen siihen, kuinka hyvin kansalliset viranomaiset noudattavat asetusta. Jotkut jäsenvaltiot ovat käyttäneet artiklan 53 mukaista menettelyä paljon enemmän kuin jotkut muut jäsenvaltiot. Ja siitähän tässä koko asetuksessa on oikeastaan kysymys. Kolme asiaa, riippumattomuus, avoimuus, tutkimus ja innovaatio. Ennen kaikkea eh, viranomaiset kansallisella tasolla ja EU-tasolla. Heidän tulee olla täysin riippumattomia ja sitoutumattomia, eikä heillä saa olla minkään näköisiä sitoumuksia teollisuuteen. Ja meiltä kysytään myös, kuka maksaa näistä tieteellisistä tutkimuksista. Komission ehdotus tästä lainsäädännöstä ja siitä, saako EFSA mahdollisuuden tehdä omia tutkimuksia on hyväksytty ja sen hieno asia. Avoimuus on myös erittäin välttämätöntä, jotta voimme parantaa kansalaisten luottamusta siihen, että asia hoidetaan hyvin, mutta meidän ei tule myöskään antaa liian isoja tehtäviä asiantuntijoille. Viranomaiset tarvitsevat enemmän tukea, kun he laativat näitä raporttejansa. Se, että jotkut raportit olisivat avoimia ja julkis, suurelle julki, yleisölle saatavilla voisi ehkäpä rauhoittaa hieman ihmisiä. Sitten tutkimus ja innovaatio järjestelmä on tehokas, onko se näin vai rajoittaako se tutkimusta? Nämä ovat asioita, joihin meidän on löydettävä vastaus. Kuluneiden vuosien aikana on ollut nähtävillä tietynlainen suuntaus siihen, että viimeisen kahden vuoden aikana uhkana. Yksikään tällainen vaarallinen aine ei ole saanut lupaa. Mutta tutkijat tarvitsevat monia erilaisia keinoja, että ne voivat estää kasvinsuojeluaineiden negatiivisia vaikutuksia. Joten tämä valvonnan täytyy olla tehokasta niin, että voidaan varmistaa se, että kuluttajat saavat äh, turvallisia, kohtuuhintaisia elintarvikkeita ja että maanviljelijöillä on mahdollisuus tuottaa näitä elintarvikkeita niin, että maanviljelijät voivat käyttää soveliaita kasvinsuojeluaineita, jotka ovat äh, turvallisia kansanterveyden kannalta. Kiitoksia. Nyt pääsimmekin varjoesittelijäkierroksen päätökseen jatkamme muuta keskustelua. Meillä on tämä aikataulu täällä ja aika paljon jäseniä ovat pyytäneet puheenvuoroja. Näin ollen joudun asettamaan kahden minuutin puheaikaan rajan. Haja Pirk ensimmäisenä. Puheenjohtaja, kiitos. Kiitokset esittelijälle. Haluaisin painottaa, että kun puhutaan Ähm, glyfosaatista, niin silloin on erittäin tärkeää, että kansalaiset saavat äh, selkeät takeet siitä, että käytetään turvallisia kasvinsuojeluaineita ja että tiedetään, missä mennään, mutta tämä ei koske vain kansalaisia, vaan myös maanviljelijöitä. Ja äh, monet äh, pelkäävät, että itse asiassa, jos ei tule kunnollisia sääntöjä, niin me joudumme ongelmiin parlamentissa. EU-virasto rahastot eh, eh, ovat usein paljon riippuvaisempia kuin esimerkiksi kolmansien maiden vastaavat. Ja sitten kolmanneksi minä kaipaan vielä sitä, että näitä vihreitä suojeluaineita, jossa on matala riski, eh, arvio, että sitä ei vieläkään ole viety eteenpäin. Minä esitin tästä tarkistuksen jo kolme vuotta sitten. Ähm, maanviljelijät ja puutarhurit eh, eivät eh, he saa tästä kärsiä, vaan heidän täytyy saada tukea, jos tähän lähdetään tälle linjalle. Koko tämä menettely tällä hetkellä on liian monimutkainen ja liian kallis. Ja koko tämä menettelytapa, millä tavalla äh, näitä matalariskisiä kasvinsuojeluaineita voitaisiin ottaa käyttöön, kuten esimerkiksi elintarvikkelualalla, äh, olisi tärkeää. Minusta tämänhetkinen tilanne ei ole hyvä. Ja sitten vielä lopuksi, mitä tulee riippumattomuuteen jäsenvaltioissa, niin että ne voivat tehdä mitä haluavat. Esimerkiksi Alankomaissa sokerijuurikkaan viljelijät käyttävät neonikotiideja. Tämä ei tarkoita sitä, että muutkin saisivat niitä käyttää, mutta kun sokerijuurikkaa sen ei muu toimi, joten meidän täytyy myös huomioida tilanteet. Dankjewel. Uh, um, next speaker is Madame Melior. Kiitoksia sitten edustaja Melior. Kiitos. Aluksi toteaisin, että minäkin näen suurimman ongelman siinä, että kansalaisten luottamus on menetetty. Tämä menee jopa pitemmälle. Luottamus myöskin viranomaisten sisällä tai viranomaisluottamus toisiinsa on kadonnut ja tässä pitää tehdä paljon työtä. Tästä syystä pidän hyvänä tätä avoimuusaloitetta, johon komissio on ryhtynyt ja toivon, että sitä kautta pääsemme eteenpäin. Jos meillä on hyvä asetus, mikä on, täällä on jo vahvistettu, kiitokset minulle, minultakin vielä täällä esitellystä selvityksestä, niin siitä huolimatta on katsottava ongelmalliseksi se, että kaikki kolme tavoitetta, kansalaisten terveyden parantaminen, ympäristön huomioon ottaminen ja hyvien maataloustuotteiden markkinoille tuottaminen. Jos näitä kaikkia kolmea tavoitetta ei saavuteta, sen pitää saada meidät miettelijäiksi. Ja ainakin kun ajattelen tätä äh, selvityksen esittelyä, silloin toimeenpanolla jäsenvaltioissa on merkitystä. Ja sanoisinkin, että meidän pidettävä kumpikin mielessä. Meidän pitää, äh, ei ajatella pelkästään lainsäädännön muuttamista, vaan sitä, miten toteuttaminen tapahtuu jäsenvaltioista, ottaa se erityisesti huomion kohteeksi. Katsottava, miten viranomaiset toteuttavat sitä ja mikä ero on kansainvälisissä, kansallisissa arvioinneissa ja henkilöstön puute ja että luottamus on menetetty. Ja haluaisin vielä todellakin korostaa että Tämä luottamus on palautettava. Meidän on pidettävä siitä kiinni, että jäsenvaltiot kantavat vastuunsa. Ja lopuksi monet poikkeukset, 300 86. Minä pidän niitä todella huolestuttavana, koska glyfosaatti Saksassa on asia, joka liittyy siinä, että puhutaan siitä, että sitä käyttäisi vain poikkeustilanteissa. Ja minusta tämä on todella huolestuttavaa, koska poikkeuksen tulee pysyä poikkeuksena. Thank you, Mr. Heitema. Kiitoksia sitten edustaja Häitämä. Thank you very much, Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, että en päässyt paikalle varjoesittelijäkierroksen aikaan, kun olin toisessa kokouksessa. En, mutta ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Minusta siinä käsitellään monia tärkeitä asioita, kuten avoimuutta. Se on minulle hyvin tärkeää. Tarvitaan tällainen ikään kuin tuomari, johon kaikki voimme luottaa niin, että nämä aiheet ovat turvallisia ja niitä pitäisi käyttää ja ne, jotka eivät ole turvallisia, ne olisi kiellettävä. Tätä varten on tärkeää, että meillä on poliittista uskoa koko tähän päätöksentekomenettelyyn ja myös tähän, äh, tähän välituomariin. Kyllä tässä varmasti avoimuudesta on hyötyä niin, että voidaan saada luottamusta lisää. Toiseksi esittelijä mainitsi nämä poikkeukset. On totta, että poikkeuksia ei pitäisi väärinkäyttää niin, että voitaisiin saada käyttöön tiettyjä tehoaineita. Se taas nakertaa luottamusta tähän tuomariin ja koko menettelyprosessin. Tätä olisi todella pohdittava. Minulle on kolme näkökohtaa hyvin tärkeitä. Ensinnäkin koko tämä tehoaineasia ja tehoaineiden yhdistäminen kokteiliksi. Euroopan unionissa me päätämme siitä, mitkä tehoaineet hyväksytään ja jäsenvaltiossa katsotaan, millainen koktaili tehdään. Ehkä myös Euroopan unionilla voisi olla vahvempi rooli tässä. Ainakin lisää äh, kommunikaatiota tarvitaan näiden kahden tason välillä. Sitten toinen asia. Tietenkin jos kyseessä on orgaaninen äh, äh, tai tavanomainen teho, kasvinsuojeluaine, sillä on aina riski ihmisen terveydelle luonnolle. Aina kun viljelyksiä halutaan suojata – niin puututaan luonnon toimintaan, ehkä vain vähän, ehkä vähän enemmän, mutta on pohdittava, mikä on se riski, kun puututaan luonnon toimintaan viljely, viljelysten edistämiseksi, vaikka jos käytetään niin kuparia tai synteettisiä materiaaleja. Sitten viestinnästä Glyfosaattikeskustelussa meillä oli erilaisia tutkimuksia kaikkialta maailmasta, mutta metologia myös vaihteli vahvasti näiden välillä. Minä haluan parempaa viestintää siitä, kuinka nämä raportit laaditaan. Ja on tärkeää, että voimme kunnolla vertailla niitä. Tässä tärkeimmät kolme asiaa. Ja sitten vielä muutama vähän sivuseikka. Vähempi käyttö, eli pieniä viljelyksiä varten tarvitaan riittävästi aineita. Ja meidän olisi myös pohdittava sitä, kuinka meillä voisi vähän nopeammin ja helpommin antaa lupamenettelyt ja luvat näille vaihtoehtoisille alhaisen riskin tuotteille. Näin päästäisiin kestävämpään maa, maatalouteen, jolla on pienempiä ympäristövaikutuksia nopeammin. Kiitoksia edustaja Häitemä oli Alden varjoesittelijä, siksi annoin hänelle vähän enemmän puheaikaa, mutta haluaisin pyytää muita jäseniä pitämään kiinni kahden minuutin puheajasta. Edustaja Rivasi seuraavana. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää EPR-sään heidän tekemästään työstä. Minusta tämä on oikein kiinnostava tutkimus. Kaksi asiaa, joita haluaisin korostaa. Ensinnäkin menettely, tehoaineiden lupa, menettely. Tämähän on hyvin tärkeää tästä. Tämä on tämä lähtökohta, jolle kaikki muu perustuu. Haluaisin korostaa sitä, että asetuksessa on virhe tai vika, artikla 6 nimittäin, kohta F. Siinä todetaan, että voidaan, niin tässä siis puhutaan ehdoista ja rajoituksista, ja todetaan, että mikäli tietoa puuttuu, niin sitten tämä pitäisi vielä vahvistaa myöhemmin. No, näissä tietopuutoksissahan on se ongelma, että seuraukset ympäristölle ja terveydelle voivat olla hyvin vahvoja. Tämä on mielestäni puute tässä järjestelmässä, jonka mukaan tehoaineita hyväksytään, koska sitten voidaan huomata muutaman vuotta myöhemmin, kaksi, neljä vuotta myöhemmin esimerkiksi, koska teollisuuden on toimitettava nämä lisätiedot, niin ehkä muutaman vuoden jälkeen rajoitetaan käyttöä, mutta toisin sanoen ei sovelleta varovaisuusperiaatetta vaan äh, tässä on kyse riskinarvioinnissa. Nyt annetaan liikaa vapautta teollisuudelle, kun odotellaan näitä tietoja aineiden arviointia varten. Menisin pidemmälle edustajan Potts. Niin kauan kun ei ole kaikkia toi tietoja koskien ekotoksisuutta ja eri eri ympäristöjä, niin niin kauan ei voida tätä tehoainetta hyväksyä. Vasta sitten, kun paperit ovat kasassa, sitten voidaan hyväksyä. Ongelmahan tulee sitten muuten jäsenvaltioihin, koska jäsenvaltioilla ei välttämättä ole niitä äh, pätevyyksiä, eikä myöskään käytön valvontamahdollisuuksia, niin kuin täällä sanottiin. Joskus käy niin, että kymmenen vuotta myöhemmin vasta huomataan, että tiettyä tehoainetta on käytetty huonosti, jos todella halutaan suojella ihmisten terveyttä niin olisi muutettava hieman tätä asetusta koskien näitä tietopuutteita ja että lupa myönnetään vasta siinä kohtaa, kun teollisuus on toimittanut kaikki tiedot ja jäsenvaltioiden tasolla vahvistetaan käytön valvonta. Thank you. The next speaker is Mr. Kiitoksia sitten edustajan Pieha. Kiitos. Yritän olla nopea. Aihe on hyvin laaja. Ensin haluaisin kiittää EPRS äh, asiantuntijoita sekä esittelijää hänen kommenteistaan. Me uskomme, että ikävä kyllä, vaikkakin lainsäädäntö näyttää paperilla erittäin hyvältä, niin täytäntöönpano on kaukana ihanteellisesta. Äh, huolimatta kaikista eroista, mitä tulee täytäntöönpanoon, jäsenvaltioissa, niin me uskomme kuitenkin, että jäsenvaltiotasolla ei tulisi muuttaa painopisteitä. Tämä keskustelu, jota nyt käydään, on seurausta tai tulosta toisesta keskustelusta, joka liittyy torjunta-aineisiin. Eli tässä on tällaista tiettyä epävarmuutta joka liittyy omituisiin lehdistötiedotteisiin, artikkeleihin sekä virasto, EU-virastojen toimintaa Eli epävarmuus, luottamuksen puute. Tämän vuoksi tässä on niin paljon jännitteitä. Minusta meidän täytyisi osoittaa myös ongelmat täytäntöönpanossa ja nämä porsareijat siinä niistä tulisi puhua ja meidän tulisi painottaa jatkuvasti, että me tuemme sitä, että EUn toimielinten ja jäsenvaltioiden kesken jaetaan vastuualueet ja varsinkin paikalliset toimijat, maanviljelijät tuntevat markkinansa ja tietävät ne erityispiirteet, joihin liittyy esimerkiksi ympäristöllisiä erityispiirteitä. Emme me usko, että eikö pitäisi olla mitään asetusta, mutta ilman, eh, että käydään syvällisiä keskusteluita jäsenvaltioiden kanssa, ei EUn taholta tulisi esittää mitään asetuksia. Tämä on se kaikkein suurin syy, miksi täytäntöönpanossa on niin paljon ongelmia. Eh, Kiitoksia sitten edustaja Dali. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Viimeisinä vuosina olemme käyneet tämän tyyppisiä keskusteluja ja säännönmukaisesti erityisesti glyfosaattista, kun on yleisesti keskusteltu kasvinsuojeluaineista. Kollegat täällä puhuivat jo luottamuksesta. Tämä on hyvin tärkeää, ihmisten luottamus. Kun katsotaan tiettyjä tieteellisiä analyysejä ja tuloksia, jotka osoittavat, että tietyt aineet voivat aiheuttaa syöpää ja näin ollen ne voivat vaikuttaa ihmisen hormonalliseen järjestelmään, niin sitten tulee, eh, tästä tulee ongelmia loppukäyttäjille, kansalaisille siis. Tästä syystä minun mielestäni meidän velvollisuutenamme on varmistaa se, että hyväksytyt eh, tehoaineet eivät eh, ole harmillisia ihmisten eläin, tai eläinten terveydelle tai luonnolle. Haluaisin kiittää esittelijä Potsia, koska uskon todella, että hän osoittaa, että tällä valiokunnalla on vastuuna – jatkaa keskustelua aiheesta ja löytää tapaan käyttää kestävällä tavalla kasvinsuojeluaineita. Jos haluamme varmistaa sen, että meillä on tehokkaita äh, toimivat ohjeet ja säännöt Euroopan unionissa, meidän on priorisoitava harmonisointia ja valvontatapojamme koskien niitä tuotteita, jotka voivat suojella kasveja ja viljelykasveja Euroopan markkinoilla. Harmonisointi jäsenvaltioilla – jäsenvaltioiden välillä ja toimintapolitiikan harmonisointi ja näiden täytäntöpano on ongelmallista, kun tietoa puuttuu ja myös metodologia on sellainen, että se vaikeuttaa tätä arviointiprosessia. Tarvitaan lisää avoimuutta koko Euroopan unionissa. Sen varmasti auttaisi meitä ja tilanne olisi helpompi ymmärtää ja on olisi myös helpompi käyttää vaihtoehtoja. Täytäntöönpano ei kuitenkaan onnistu ilman harmonisointia ja ilman kannustimia vaihtoehtoisten aineiden käyttöön. Minun mielestäni meidän puoleltamme on hyvin tärkeää edistää tutkimusta ja kehitystä tällä alalla. Kiitoksia. And the next speaker is... Kiitoksia. Sitten edustaja Floren. Ja, vielen Dank. Kiitos kun tässä nyt äh, kuuntelen tarkkaan, niin olen oikeastaan hämmästynyt siitä, että me olemme ylipäätään elossa, koska äh, kasvisuojeluaineiden käyttäjänä tavallisena äh, maanviljelijä niin joutuu tässä ahdistetuksi nurkkaan. Ihan näin mustana kuin kollega Potts sanoi, ennä elämää. Toki kasvinsuojeluaineita on äh, tutkittava, niitä on käytettävä enemmän, ihan jatkuvalla syötöllä seurattava ja samoin koko keskustelu neonikotiidesta osoitti meille sen, että me tiedämme hyvin paljon vedestä, mutta emme oikeastaan mitään maasta, maapohjasta. Ja äh, sitten puhutaan äh, rypsistä, rapsista ynnä muista ja eh, huomataan, että on kasvinsuojeluaineita, joita ei edes käytetty. Joten kyllä tässä nyt on tehtävä intensiivisesti töitä. Poikkeusluvat, eh, eh, olen samaa mieltä tästä vihreän kollegan kanssa. Poikkeus on poikkeus tai sitten ei mitään. Ja meidän täytyy kaikkien olla varovaisia siitä, koska tätä tehdään aika paljon kansallisella tasolla. Täytyy muistaa, että meillä on tämä positiivinen lista myös Euroopassa ja ja että äh, mitä siellä on tuhat äh, tuotetta vai 800 vai mikä se on. Ja että on maita, jotka käyttävät niistä vain 20 äh, tai 80. Minulla on samankaltaisia pelkoja kuin liberaalien kollegalla niin, että meillä ei pian ole mitään tuotteita pienille, kuten esimerkiksi mansikoille. Ja sitten sitten tulee ongelmia näiden äh, indikaattoreiden kanssa. Eli meidän täytyy tässä nyt olla todellakin varovaisia siinä, ettei tuotanto siirry täysin maapallon toiselle puolelle ja sitten äh, sieltä tuodaan tänne tuotteita, jotka on niin täyteen pumpattu erilaisia torjunta-aineita, että niitä ei syö kukaan. Tai sitten meidän täytyy katsoa, että työskentelemme asetuksen parissa, työstämme sitä mutta en usko, että äh, PEST äh, erityisvaliokunta tätä kykenee tekemään. Tähän tarvitaan erittäin paljon tukea ja sen parissa meidän on vielä tehtävä työtä. Thank you. The next speaker is Mr. Stas. Kiitoksia sitten edustaja Stas. Kiitos äh, puheenjohtaja. Karl-Heinz Florentsille suoraan. Totta, me kaikki elämme vielä mutta saman aikaan Saksassa on tehty tutkimuksissa, jotka osoittavat, että 75 prosenttia kaikista hyönteisistä on kadonnut, joten tämä on todellakin suuri ongelma, joka tulee iskemään luontoon ja ympäristöön. Minä kiitän tutkimusosastoa tästä tutkimuksesta, olen oppinut siitä erittäin paljon ja kiitän myös esittelijää hänen vakaasta lähestymistavastaan. Tämä puolitoista minuuttia, mikä minulla tässä on vielä jäljellä, haluaisin keskittyä näihin poikkeuksiin. Pavel, sinä puhuit äh, tästä kohdassa 17 ja 18. Kohdassa 17 pyydät, että jäsenvaltiot rajoittaisivat näitä poikkeuksia. Jos luen tämän artiklan 53 torjunta-aineasetuksesta, niin kyllähän komissiollakin on tässä roolinsa. Komissio voi kääntyä EFSAn puoleen tai pysyvän komitean puoleen, joten minusta meidän täytyisi myös painottaa artiklassa 17 komission osuutta. Jos komissio on läsnä, niin haluaisin kysyä komissiolta, miten komissio itse näkee oman roolinsa? Katsooko komissio, että se toimii tarpeeksi aktiivisesti niin, että voitaisiin voitaisiin välttää näitä poikkeuksia jäsenvaltioissa. Kohdassa 18 kehotat komissiota viimeistelemään menetelmiä, joilla selvitetään, onko tarpeen soveltaa tiettyjä poikkeuksia, varsinkin tapauksissa, joissa on kyse merkityksettömästä altistumisesta tai kasvien terveyteen kohdistuvasta vakavasta vaarasta. Kysyisin komissiolta, miten pitkälle olette tässä työssä päässeet. Miten te huolehditte siitä, että annetaan enemmän opastusta ja tukea, tai että komitologiassa puututaan asiaan? tai että ne menettelyt, joita tarvitaan, kuinka ne viedään päätökseen. Onko teillä mitään aikataulua? Voitteko te kertoa meille tästä enemmän? Kiitos. Thank you very much. And the next speaker is Madame Ries. Kiitoksia sitten edustaja Ries. Thank, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää EPR, EPRstä tästä erittäin tyhjentävästä, laajasta, 600 tutkimuksesta. Se osoittaa kuinka nämä eriäväisyydet ja toimimishäiriöt asetuksen täytäntömenossa okoittavat meidän työn, työmme, Potsin työn ja koko tämä PEST-valiokunnan työ. Rova Karamfilova täsmensi näitä asioita ja aloitti, siterän häntä toteamalla, että yhtäkään asetuksen tavoitetta ei ole saavutettu, ei yhtäkään aikamoinen lausunto kun ajatellaan sisämarkkinoita, maataloustuotantoa ja muuta tutkimuksen alussa aivan todetaan, että kaikki toimijat viranomaisista viljelijöihin ovat sitä mieltä, että Euroopan tasolla olisi paras tehdä nämä päätökset. Näin ollen tämä keskeinen kysymys olisi jälleen esitettävä Pitäisikö meidän ajatella, että tällainen duaalijärjestelmä olisi nyt tullut tiensä päähän, eli että arvioidaan ja hyväksytään Euroopan tasolla tehoaineet ja sitten jäsenvaltioiden tasolla itse tuote. Tämä on keskeinen ongelma ja kysymys, joka on myös esittelijän paperin kohdassa yksi. Olen oikein yhtä mieltä hänen ehdotuksistaan. Lopuksi vielä nopeasti kaksi asiaa. Näitä hätä menettelyn mukaisia luvan myönte- myöntöjä poikkeuksellisesti on tehty aivan liikaa ja niitä on väärinkäytetty. Tästä on tehtävä loppu. Ne mukaan oikeutetaan artikla 53, jossa puhutaan erityisolosuhteista. No siinähän ei sanota oikeastaan yhtään mitään ja kentällä nähdään kyllä, että hätää menettelyjä vain venytetään ja venytetään eikä loppujen lopuksi mitään hätätilannetta ole ollenkaan. Tekisin muutoksia myös tähän liitteeseen, joka koskee näitä apuaineita koskevaa liitteitä. Liitettä ne ovat vielä voimassa 10 vuotta. Muilta osin olen yhtä mieltä Potsin mm, kannanotoista. Uh, Kiitoksia sitten seuraava puhuja, edustaja Andrieu, PEST-valiokunnan puheenjohtaja. Merci, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää omalta osaltani EPRssä laadukkaasta työstä ja kiitän myös Pavelia hänen tekemästään työstä. Tämä osoittaa, että tämä on aivan äärimmäisen tärkeä aihe ja ajankohtainen aihe mm, suurimmassa osassa puheenvuoroja käy ilmi, että tämä on tärkeä haaste. Ihmisten terveydestä on puhuttu vähemmän, se on aivan ongelman ytimessä. Kaikkein paras, eh, parasta lainsäädäntöä meillä on, mutta kuitenkin Meillä on hedelmällisyysongelmia, erilaisia syöpäongelmia. 80 prosenttia hyönteisistä on kadonnut, linnuillakin on ongelmia, Ranskasta on kadonnut lajeja, myös pölyttäjät ovat vaikeuksissa, niitä on valtavasti kadonnut. Ja nyt on todella tässä kaikessa osoitetaan sormella juuri näitä pölyttäjiä. Tämä on erittäin tärkeää työtä. Haluaisin kiittää Pavel Potsia hänen tekemistään työstä ja tästä tutkimuksesta. Ympäristövaliokunnassa olemme tarkastelleet konkreettisia ehdotuksia, joilla paikataan porsaan reikiä. Mehän näemme, että täällä on todella paljon parantamisen varaa. Olemme täällä vastuussa, merkittävällä tavalla vastuussa siinä, että näitä kasvinsuojeluaineiden menettelyä parannettaisiin. Yksityiskohtiin ei ole nyt aikaa mennä, mutta, mutta on pohdittava tätä teollisuuden ja tutkimuksen yhteyttä ja sertifiointia Euroopan ja kansallisella tasolla. Komissiosta on, on tullut hyvin konkreettisia ehdotuksia, joilla voitaisiin parantaa menettelyjä. Kyseessä on maatalouden tulevaisuus. Ehkä tähän pitäisi suhtautua toisella tavalla. Vaihtoehtoja on kyllä olemassa e, ja terveyspelissä aika isolle tässä pelataan. Meillä on tärkeä tehtävä. Curious, uh, Miss Kiitoksia sitten edustaja Kaudenbach. Ein herzliches Danke. kiitokset sekä tieteellisestä aiheen käsittelystä tänään, samoin kuin Pavel Potsin esityksestä. Tämänhetkiset säädölliset puitteet ovat sellaisia, että niitä kyllä voidaan parantaa. Ja minusta on hyvä aloite, että tutkitaan sitä, miten tätä on pantu toimeen, tätä olemassa olevaa säätelypuitetta torjuntaa kansantorjuntaan osalta siksi, että voidaan olikin tieteellisesti tutkia sitä, miten nämä toteutetaan. Se on hyvin tärkeää, mutta yhteenvetona näistä puheenvuoroista sanoisin, että meidän pitää kyllä ympäristövaliokuntana kiinnittää huomiota siihen, että yhteistä maatalouspolitiikkaa tulevaisuudessa kehitettäessä meillä on, tällä asialla on keskeinen kysymys pelkästään avoimuudesta hyväksyntämenettelyissä, vaan myös sitä, minkälaisia määriä torjunta-aineita Euroopan maataloudessa käytetään. Ja siinä minusta tulevan yhteisen maatalouspolitiikan muokkauksessa on olennaista nimenomaan tähän vaikuttaminen niin, että mahdollisimman vähän käytetään torjuntana, koska nämä riskit ihmisille ja ympäristölle minimoidaan. Kaikki, mistä tänään on puhuttu, eurooppalainen maatalous ja sen kilpailukyky ja että saadaan aikaan korkeanlaatuisia elintarvikkeita ja rehuja ei koskaan tule toteutumaan täysin ilman torjuntaneita, mutta on paljon erilaisia vaihtoehtoja. On, ei ole pelkästään torjuntaneita, vaan myöskin erilaisia maatalouden muotoja. Näitä pitää tukea ja kehittää näitä Tähän vaaditaan, tarvitaan rahaa, tarvitaan tutkimusta ja kehitystä ja innovaatioita. Tämä on yksi tehtävä, jonka näen tässä. Ja toinen asia on sitten sitä parhaasta lainsäädännöstä, jolle hyötyä, jos jäsenvaltiot eivät sitä asianmukaisesti pane toimeen. Tämä on asia, jossa tehtävä ei ole pelkästään komissiolla, vaan luonnollisesti myös yksittäisillä jäsenillä yhdessä kansallisen parlamenttien kanssa, koska kuten on, olemme kuulleet, on aivan liikaa poikkeuksia artiklan 53 perusteella. Tämä on asia, josta kollegojen kanssa kansallisista parlamenteista on keskusteltava. Tässä mielessä olen luottavainen. Parhaalla lainsäädännöllä me tulevaisuudessa voimme saavuttaa ne tavoitteet, joita tällä hetkellä emme tavoit saavuta. Thank you very much. Uh, if there are any further... Kiitoksia. Jos EPRSlle on vielä muita kysymyksiä, niin kuten alussa sanottiin, ne voidaan toimittaa kirjallisesti EPRSlle suoraan. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron komissiolle. Eh, herra Berendt voi kertoa komission kannasta. Thank you very much, <clears throat> Mr. Chair. Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitokset EPRSlle tästä tutkimuksesta ja sen esittelystä ja kiitokset esittelijä Potsille hänen mietinnöstään ja kaikille puhuneille kollegoille, jotka asiasta puhuivat. Se, mitä me nyt kuulimme EPRSltä ja tämän raportin tulokset ovat hyvin pitkälti koherentteja johdonmukaisia sen kanssa, mitä me saimme tulokseksi komission tutkimuksessa, joka tehtiin REFIT-harjoituksen alkuun. Tulokset ovat hyvin pitkälti samoja, joten ehkäpä tämä nyt ei ollut niin yllättävää. Ja nämä tulokset vahvistavat myös sen, mitä DG, terveys ja elintarviketurvallisuus on löytänyt jäsenvaltioista. Aloitan positiivista asioista. Se, että asetusta pidetään tärkeänä ja että se vastaa tarpeisiin. Ja kaikki osapuolet ovat sitä mieltä, että tässä EUlla on selkeä lisäarvo. Olin hieman hämmästynyt EPRSn sanomisesta, että mitään tavoitteesta ei ole saavutettu, koska se, mitä tässä raportissa kirjoitetaan, on kuitenkin hieman äh, erilainen. Äh, raportissa sanotaan, että toimijat kaikissa kategorioissa ovat sitä mieltä, että terveys- ja ympäristötavoitteet on saavutettu, paitsi nämä biotorjunta-aineteollisuus ja ympäristöjärjestöt. Mitä tulee muihin tavoitteisiin, sisämarkkinat ja maataloussektorin kilpailukyky, niin siinäkin näkemykset ovat hieman hajallaan, joten kyllä tämä nyt on hieman erilaisempi kuin se, että vain sanotaan kylmästi, että tavoitteita ei ole saavutettu. Ihmiset puhuivat täällä glyfosaatista. No epärässän äh, raportissa sanotaan, että ei ole mitään todisteita siitä, että glyfosaatin arvioinnissa olisi tehty äh, vääryyksiä. Sitten äh, näihin kriittisiin näkökulmiin, jotka esittelijä Potts mainitti ja esitteli ja monet muutkin. Komissio on samaa mieltä monista niistä varsinkin näistä viivästyksistä, mitä on tapahtunut jäsenvaltioissa, sekä myös se, että arviointeja ei ole tehty tai ne, on, ne ovat viivästyneet. Joten tästä myös syntyy paljon niistä ongelmista, mitä te täällä sanoitte. Sitten puhuttiin eh, tästä artikla 53 eh, ylikäytöstä. Se on suora seuraamus eh, näistä viivästyksistä ja määräaikojen noudattamatta jättämisestä sekä myös järjestelmän epäonnistumisessa siinä, että jäsenvaltiot eivät luota toisiinsa tarpeeksi luottaakseen esimerkiksi toistensa tutkimustuloksiin selvin myös, että 90 prosenttia näistä poikkeuksista liittyivät aineisiin, jotka on jo hyväksytty, joten kysymys ei ole aineista, jota ei olisi lainkaan hyväksytty. Joten jos jäsenvaltiot arvioisivat normaalissa menettelyssä näitä tuotteita, niin silloin ei tarvitsisi käyttää artikla 53 lupia. Edustaja Stas kysyi hyvin erikseen, erityisesti, mitä komissio tekee. Me olemme pyytäneet EFSAa arvioimaan viime vuonna ovatko nämä poikkeusluvat, joita seitsemän jäsenvaltiota antoi neonikotideille, olivatko ne oikeutettuja vai ei. EFSA on juuri vienyt työnsä päätökseen ja odotamme raportteja ja se mitä voin nyt jo kertoa alustavana arviona on, että tiettyille kasveille olisi ollut tällaisia yhdistelmävaihtoehtoja, mutta kaikille ei, joten osa näistä ei olisi pitänyt myöntää. Joten äh, meidän täytyy nyt seurata ja valvoa tätä tilannetta ja tulemme käsittelemään yksityiskohtaisesti tämän EFSA raportin ja ryhtyä toimenpiteisiin sen pohjalta. Edustaja Staas kysyi myös, äh, olemmeko tehneet äh, työtä sen eteen, että antaisin enemmän tukea Äh, liittyen äh, tähän äh, merkityksettömään altistumiseen kasvien terveyteen kohdistuvasta vakava, tai kasvin korve, kor, kohdistuvasta vakavasta vaarasta. Toki me olemme tehneet tällaisia tukiasiakirjoja jäsenvaltioille siitä, mitä on käytössä. No, emme ole onnistuneet saamaan aikaan vielä konsensusta, mutta työ on käynnissä. Ja EFSA on kehittänyt hyvin selkeät ohjeet siitä, millä tavalla jäsenvaltioiden täytyy osoittaa, että tarvitaan tiettyä Kasvin terveyttä artikla 47 kohdalta ja Tätä pöytäkirjaa käytetään usein myös tämän artikla 53 perustelemiseksi. Toinen asia huolenaiheesta, josta olemme samaa mieltä, on jäsenvaltioiden hyvin vaihteleva osaaminen ja kapasiteetti, jolla jäsenvaltioilla on todella suuria vaikeuksia siinä, että heillä olisi kaikki se asiantuntemusta tarvitaan arvioiden tekemiseksi. Mutta aineiden hyväksymisessä EFSAn avulla tätä on korvattu ja sitten tämä molemminpuolinen tunnustamisjärjestelmä olisi asia, jota voitaisiin käyttää myös kasvinsuojeluainetuotteiden kohdalla, mutta tässä emme ole päässeet niin pitkälle kuin halusimme. Monet ovat täällä puhuneet avoimuudesta ja sen puutteesta ja sanoneet myös, että komission ehdotukset äh, GFL-asetuksen äh, muuttamiseksi, yleisen elintarvikelainsäädännön muuttamiseksi, on käynnistynyt. Me uskomme, että nämä ehdotukset tulevat auttamaan siinä, että voidaan parantaa avoimuutta arviointiprosessissa. Ja esittelee Potsin ehdotus komissiolle sitä, että tätä täytyisi miettiä myös riskinarviointivaiheessa. Toki tulemme ottamaan tämän huomioon ja sanoisin, että näissä vaikeammissa aineissa, neonikotiidit ja glyfosaatti, niin siinä me loimme erityisiä webisivustoja, jossa raportoimme välittömästi pysyvän komitean keskusteluita. Meidän ehdotuksemme löytyivät sieltä, samoin kuin tarkistukset niihin, joten ehkäpä tämä voitaisiin tehdä myös muiden aineiden kohdalla tulevaisuudessa ja tulemme todellakin miettimään asiaa. Monet puhujat mainitsivat myös tämän yhdistävä vaikutus, näkemykset. No mistä tämä tässä kuitenkin kunnioitetaan asetuksen sääntöjä. Edustaja Rivasi puhui myös tästä. On mahdollisuuksia, että voitaisiin käyttää tätä tieto, mutta tässä ei ole kysymys minkäännäköisestä blankkosekistä. Olemme olleet yhteydessä myös oikeusasiamiehen niin, että varmistamme, että kuljet, toimitaan asetuksen mukaan. Joten olemme hyvin pitkälti samaa mieltä kanssanne, mutta sanomme myös, että asetus sinällään on todennäköisesti oikein hyvä. Ja monet sanoivatkin, ja monet muut toimijat ovat sanoneet, että se on tiukin koko maailmassa, mutta jotkut sanoivat täällä, että on kuitenkin täytäntöönpanossa parantamisen varaa. Ja toimijathan tässä, ensisijaiset toimijat ovat jäsenvaltiot. Joten odotamme mielenkiinnolla jatkoyhteistyötä parlamentin kanssa ja odotamme PEST-erityisvaliokunnan äh, äh, suosituksia, jotka tulemme huomioimaan, kun viemme päätöksen oman REFIT-arviointimme ja mietimme sitten, mitä jatkoaskelia otetaan tulevaisuudessa. Kiitoksia sitten Potts. Kiitos. Yritän olla mahdollisimman sanainen. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän panoksestaan ja yhteistyöstä, jota odotan myöskin vastaisuudessa. Uskon, että pystymme täysin täyttämään roolimme tässä tapauksessa. Haluaisin tämän keskustelun jälkeen lyhyesti selkeyttää joitakin asioita niin, että vältetään väärinkäsityksiä tulevaisuudessa. Ensinnäkin pahoittelen sitä, että Rova Myllerinen oli paikalla. En ole missä vaiheessa arvostellut tätä. Haluaisin todeta, että en ole missä vaiheessa arvostellut itse asetusta. Se ei ole minun roolini. En tee sitä myöskään mietinnössäni, ne ole tehnyt sitä puheenvuorossani. Tämä on ehkä jonkinlainen väärinkäsitys. Voisin ehkä sanoa, että asetus on paras tapa suojella terveyttä ja ympäristöä. Tämä tässä minä haluan vain parantaa niitä osia toimenpanoprosessia, jotka sitä vaativat. Ja ei pidä pelätä, että pyrkisin maalaamaan synkkiä kuvia asioista. Minä kunnioitan tutkimusta, jota on tehtänyt parlamentin tutkimusyksikkö. Mikään mietinnössäni ei ylitä sitä, mitä on saatu tutkimuksesta. Tämä voin todistaa hyvin helposti. Voin lähettää teille jokaisesta lausumastani mietinnössä viitteen, viittauksen tutkimukseen. Minusta tämä mietintö ja meidän työmme liittyy siihen, että parannetaan toimeenpanoa. Kysymys ei ole niinkään siitä, että parannetaan itse lakia, Tämä on, se on rooli, joka on PEST erityisvaliokunnalla, ei tällä mietinnöllä. Ja sitten minä olen päättänyt, että uskon todellakin tähän meidän talon sisäiseen tutkimusyksikköön, joten te nyt ehkä jonkin vitsi siitä, mitä komissio sanoi, kun komissio sanoi, eh, että sillä on epäilyä sen suhteen, mitä on eh, tässä tutkimuksessa tai selvityksessä. Silloin me ei välttämättä ole aina iloisia eh, lainsäädännöstä, mikä ei sunkaan ole merkki siitä, että sitä toimenpantaisiin huonosti. No niin, mutta kiitoksia ja odotan jatkoyhteistyötä. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Tähän päätämme keskustelun tästä aiheesta. Määräaika tarkistuksille on 12. kesäkuuta kello 11. Äänestämme mahdollisesti heinäkuussa Envi-valiokunnassa ja täysistunnosta ei vielä ole tietoa. Seuraava kohta on ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston te- asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin muuttamisesta. Annan puheenvuoron ensimmäisenä esittelijälle. Soledad Cabezon Ruiz, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin todeta, että aivan kättelyssä. Tämä tuntuu kiinnostavalta aloitteelta ja tämä on yksi esimerkki siitä, kuinka Eurooppaan voidaan vahvistaa ja rakentaa Euroopan unionia. Terveys on yksi kaikkein tärkeimmistä arvoista kansalaisille ja tämä ehdotus koskee juuri sitä. Näin ollen tiedän kyllä mitä vaikeuksia kaikki, kaikki vanhojen tapojen muuttaminen voi aiheuttaa. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että tämä varmasti parantaa tilannetta ja näin myös potilaiden terveys voi parantua, kun parannetaan pääsyä tai terveysteknologian käyttömahdollisuuksia. Siksi onkin hyvin tärkeää, että tässä ehdotuksessa olisi ainekset herättää liittävästi luottamusta, että se olisi objektiivinen, laadukas, avoin ja itse, riippumaton. Tämän olen pyrkinyt saamaan näkyviin eri tarkistuksissani. Euroopan parlamentti antoi aiheesta viime vuonna mietinnön ja pyysin näiden kliinisten arvioiden harmonisointia koskien terveysteknologiaa. Tämä on merkittävä askel, jotta voidaan parantaa tilannetta. On tärkeää pohtia sitä, kuinka terveysteknologian kliinisten arvioiden tehdään ja kuinka, kuinka potilaat voisivat paremmin niistä hyötyä innovointi on myös prioriteetti. On totta, että komission ehdotuksessa keskitytään lähinnä tarpeeseen parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. Se on tällä hetkellä pirstoutunut, mutta en usko, että se on tärkein ongelma eikä ainoa ongelma suinkaan. Uskon, että tämän ehdotuksen kautta voidaan tehdä työtä näiden mainitsemien tavoitteiden eteen, mukaan lukien sisämarkkinoiden toiminta on tärkeää, että tehtäisiin tieteelliset arvioinnit näistä teknologioista, Se on, on oltava korkealaatuista ja siinä pitäisi olla mahdollisimman paljon tieteellistä näyttöä mukana. Riippumattomat asiantuntijat sen suorittaisivat ja, ja he olisivat kansallisista viranomaisista peräisin. Minun mielestäni Minulle äärettömän tärkeä asia on se, että mm, käytetty menettely olisi korkealantuista avointa ja riippumattomien asiantuntijoiden suorittamaa. Sen pitää olla myös riittävän joustavaa niin, että, että saavutetaan mahdollisimman korkea taso. Olisi tärkeää, että nämä hyväksynnät tehtäisiin suurimmalla enemmistöllä kun mistä komissio on puhunut kaksi kolmasosaa. Näin saataisiin lisää painoarvoa päätöksille. Lisäksi on mielestäni tärkeää säilyttää tasapainoinen demokraattinen osallistuminen kaikkien jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat tässä mukana. Tässähän puhutaan tieteellisistä, ei poliittisista kriteereistä. Siksi tarvitaan kaksi kolmasosaa eh, kustakin jäsenvaltiosta. Sitten pakollisuus Tämä on ehkä kaikkein eniten hämmennystä eh, aiheuttava seikka. On muistettava, että tässä on kolme vapaaehtoista vaihetta, että emmekä ole saavuttaneet menestystä niiden kautta. Siksi olisi tarpeen käynnistää toisenlainen mekanismi. On luultava, että kunhan riittävästi luottamusta saadaan, voidaan saada aikaan korkealaatuinen menettely tieteellisesti, eikä tällainen pakollisuus olisi ehkä välttämätön ilmaista, mutta uskon, että on tärkeää taata mekanismin käynnistäminen ja toiminta. Tämä on tehty myös tarkistuksia. Uskon, että jäsenvaltiot voisivat niiden omien piirteiden mukaisesti oikeutetusti tehdä myös muita arviointia Uskon, että tässä kunnioitetaan jäsenvaltioiden täytäntöönpanon mahdollisuuksia. Sitten soveltamisalakomissio ehdottaa, että kaikki lääkkeet ja lääkennälliset laitteet hyväksyttäisiin keskitetysti. Uskon, että olisi lähdettävä siitä, että katsotaan niitä innovointeja, jotka vaikuttavat erityisellä tavalla kansanterveyteen ja myös ne, joilla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia – Eli ne innovoinnit, uutuudet ja uudet teknologiat, jotka kattaisivat sellaisia aloita, jotka ovat vielä jääneet paitsi lääkinnällisistä laitteista, jonka käyty jonkun verran keskustelua. On hyvä, että ne otetaan mukaan tähän ehdotukseen. Kyseessä on hyvin pirstoutunut markkina, vielä enemmän kuin lääkemarkkina, ja siksi uskon, että on parempi, on, olisi para, parannettavaa näytön saamista sitä puuttuu päätöksenteossa tällä hetkellä. Tämä olisi varmasti myönteistä. Nyt olemme päässeet hyvin eteenpäin, mutta kyllä meidän olisi, niin siis turvallisuuden puolella olemme päässeet eteenpäin, mutta on myös katsottava, mitä hyötyä näistä lääkinnällisistä laitteista on. Se olisi tärkeää myös kilpailukyvylle teollisuudessa, koska se toisi lisäarvoa, kun annettaisiin tällainen laatu, e, todistus. Se olisi tärkeää olla mukana ja olisi myös korostettava, että voisimme laittaa niistä, joilla löytyy ratkaisuja sellaisille alueille, jotka, jotka ovat vielä jääneet tot, toteuttamatta tai jotka ovat merkittäviä kansanterveyden kannalta. Sitten tämä vapaaehtoinen lähestymistapa, uskon, että tässä voimme tehdä parannuksia vielä. Esimerkiksi uudet lääkkeet, jotka edellyttävät uusia menettelyitä, uus, vanhentuneeseen teknologian ei enää pitäisi investoida – on myös muita alueita, jotka ovat kiinnostavia, kuten kliinisiin prosesseihin liittyvä päätöksenteko. Olisi myös hyvä suunnata tutkimusta ja parantaa sen tehokkuutta. Tulen tekemään tästä tarkistuksia. Tässä prosessissa komission on valvottava laatua ja annettava tukea pyydänkin komissiolta avointa rahoitusta, joka tulisi Euroopan unionin budjetista, jolla taattaisiin riippumattomuus. Tahto siis tarvitaan ja on keskityttävä potilaisiin. Uskon, että tässä voidaan päästä sopimukseen, jos otetaan huomioon, että tärkeimpien edunsaajien pitäisi olla nämä potilaat. Sen mainitsin alussakin. Sitten subsidiariteetista uskon, että Näiden tarkistusten myötä ehdotuksessa kyllä kunnioitetaan subsidiariteettia, erityisesti ottaen huomioon se, että pohjana on tieteellinen, objektiivinen, kliininen arviointi. Tähän ei siis liity sellaiset asiat, jotka jollakin tavalla rikkoisivat kansallista kilpailumahdollisuutta. mahdollisuutta – mikään, mitään jäsenvaltioiden toimivaltuuksia ei tässä rikota. Uskon, että tämä on hyvä ehdotus ja tämä on hyvä mahdollisuus. Ja lopuksi vielä haluaisin todeta, että lääkkeiden arviointi mietinnössä mainitsimme näitä asioita, että täällä on paljon aloja, jotka ovat kansallisesti tärkeitä ja joiden kanssa tehtävä työtä, mutta meidän on tärkeintä päästä yhteisymmärrykseen tehdä yhteistyötä Uskon, että tämä on myönteinen ehdotus ja sitä olisi syytä tukea. Kiitoksia. Thank you very much, as we have uh, quite strong time. No niin, meillä on nyt aika paljon ta- aikapaineita, joten niin varjoesittelijöiden puheenvuorot on pidettävä kolmessa minuutissa ja muut puheenvuorot kahdessa minuutissa. Pyydän teitä kunnioittamaan puheaikoja. Ensiksi va- varjoesittelijä EPP-ryhmästä. Aija Piirik, olkaa hyvä. Voorzitter, dank u wel. Dank u ook eh, aan de rapporteur. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin eh, kiittää esittelijää varislain puolesta, mitä on varislain puolesta, joka oli paikalla. Haluan kiittää siis vielä kerran esittelijää tehdystä työstä ja hyvästä yhteistyöstä. Minusta luonnos menee oikeaan suuntaan, vaikkakin on joitakin asioita, joihin vielä haluaisin puuttua. Samoin kuin esittelijä pidän tärkeänä sitä, että parlamentti ei eh, kyseenalaista sitä, sitovia elementtejä yhteistyö jäsenvaltioiden kesken, samoin kuin yhteistyöarvioinnin, niin sen pitää olla sitova. On vapaaehtoista yhteistyötä, mutta on nyt tärkeää, että mennään pitemmälle. Näissä puitteissa on tehtävä selväksi se, mikä on sallittua ja mikä ei. Ja että saadaan aikaan todella yhtenäinen kliininen arviointi. Tämä ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että syntyy päällekkäistä työtä, ja minä ymmärrän jäsenvaltioiden kannan, mitä tulee nimenomaan yhteisten kliinisten arvioiden laatuun. Ei ole olemassa samanlaisia pelisääntöjä, jotka saataisiin aikaan yhdessä yössä. Tästä syystä jäsenvaltioilla tulisi olla tiettyä liikkumavaraa niin, että niillä olisi mahdollisuuksia niin kuin sellaisia mahdollisuuksia, joista esittelijä puhui tässä, mutta minusta voitaisiin mennä hiukan pitemmällekin. Sen lisäksi on oltava muitakin kantoja, jotka liittyvät tieteelliseen perusteluun. Sen täytyy pohjautua jo tehtyyn työhön EUNET HTAssa. Tämä vaatii tiettyä joustavuutta nimenomaan mitä tulee vaadittuihin todisteisiin – koska toisaalta on olemassa tedisteitä, mutta myöskin muita lääkkeitä, joten tarvitaan tällainen kokonaisnäkemys tilanteesta. Tässä, mitä tulee nimenomaan lääkkeiden ja lääkkeellisten tuotteiden osalta, tähän asiaan olisi katsottava sitä, että tarvitaan yhteistyötä ja sille puitteet on selvää, että eh, tämä eh, lääkkeiden eh, osalta tilanne riippuu nimenomaan siitä, miten eri järjestelmät esiväkivaltiossa toimivat yhteistyössä. Ja lääketuotteiden osalta nyt on ollut tällaista vapaaehtoista yhteistyötä, mutta on jäsenvaltioiden katsottava, haluavatko ne osallistua tähän. On katsottava myöskin, mikä on tilanne, ja sitten voidaan kenties esittää sitovaa osallistumista. Ja nyt haluaisin vielä sanoa jotain omissa nimissäni. Yhteistyö lisääminen on hyvä asia, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että luonnoksesta käy kysymys siitä, että tapahtuu myöskin elektronisten potilasasiakirjojen vaihtoa, mikä on hyvin tärkeää ammatille, ammattikunnalle, mutta potilaan osalta tämä tilanne on se, että he eivät valvoa sitä, mutta Alankomaissa tilanne on toinen. Alankomaissa kansalaiset valvovat sinne, minkälaisia terroristijoita välittään. No ja nyt sitten vielä se, että muutama lisälääke, olen käynyt keskustelua Aire Orkonin kanssa, joka Rotterdamin yliopiston professori, hän totesi, että lääkkeet ovat viisi kertaa kalliimpia ja siksi lääketeollisuudessa ja myöskin hallituksessa yrittävät toimia, koska koska nehän päättävät sen, miten kalliita lääkkeet ovat. Minusta tämä on hyvin tärkeä kysymys. Tähän haluaisin tehdä tarkistuksia. Kysymys on siitä, saavatko potilaat elää vai kuolla, ja tästä olemme kuulleet jo usean otteeseen. Kiitos. Much. Um, I would like to ask the... Kiitoksia. Nyt haluaisin pyytää vielä puheen puhujia pitämään kiinni puheajosta. Edustaja Pieha seuraavana. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący Herra puheenjohtaja, kiitos. Minä haluan kiittää myös esittelijää tämän e, mietinnön valmistelusta. Luonnollisesti on e, nähtävissä, että tämä aihe on sellainen, että siinä nousee esille tarve vuoropuhelulle, on todella tarvetta keskustelulle ja kysymys on myöskin siitä, miltä Miltä tämä pilaisi näyttää? Euroopan usein kannat ovat hyvin radikaaleja. Tämä on herättänyt myös voimakkaasti tunteita yleisesti ja nyt tietysti vielä enemmän, kun parlamentti tekee asiasta mietintöä, johon lisättyy tarkistuksia. Totta on tärkeää, että Euroopan unilla on yhteisiä periaatteita kliinisten teknologioiden osalta ja myöskin lääkkeiden osalta – mutta tuomioistuimet, lääkärit ja velvoitteet jäsenvaltioille yksittäisessä jäsenvaltiossa eh, ei ovat asia, joka ei ole muiden jäsenvaltioiden tehtävä. Kysymys on siitä, että asiaa pitää tarkastella jäsen, potilaiden kannalta. Tämä merkitsee sitä, että on edistettävä yhteistyötä eurooppalaisilla foorumeilla, mutta haluaisin kuitenkin vitata vielä siihen, että tässä on epäilyksiä, mitä tulee nimenomaan artiklaan 5. Ajatelen siis asetuksen tavoitetta ja sitä, onko lisättävä mahdollisesti joitakin riskialueita. Kysymys on siis ennen kaikkea lääkkeistä. Lääkkeet hän ovat sellaisia, että niitä käytetään itsenäisesti – ja sitten myöskin lääketieteelliset laitteet, joihin säätyy korkean tason riskejä. Kysymys on hyvin tärkeästä ketjusta koko hoitoketjussa. Ja siksi minä olen hiukan epäileväinen sen suhteen, miten nämä lääketieteelliset laitteet, joihin sisältyy suuri riski, että pitäisikö ne todellakin sisällyttää tähän. Kysymys on siitä, että pitää myös olla koulutettuja ihmisiä, jotka käyttävät näitä laitteita. Ja tämäkin on hiukan kyseenalaista. Tätä kaikkea ei vielä ole standardisoitu Euroopan unionissa. Tähän minä haluaisin viitata ja tässä äh, asiaa käsitellään todellakin hyvin eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Viittaisin myös siihen, että on olemassa tiettyjä rajoituksia äh, tarkistuksessa 502 äh, Rova Capesonilta tai 56 jossa on rajoituksia tai joissa Euroopan unionin pitäisi luoda tietynlainen paneeli käsittelemään asiaa, joka arvioisi näitä toimia. On otettava huomioon myöskin eri alat, eri teollisuuden alat, jotka ovat mukana tässä asiassa. Tässä on tietysti hiukan sellainen vaikutelma, että jos on tapauksia, joissa pyritään voimakkaaseen harmonisointiin, mitä tulee esimerkiksi lääketieteellisiin laitteisiin, ja jos etsitään arviointeja lääketieteellisestä teknologiasta, että siinä syntyy itse asiassa enemmänkin esteitä, jotka olisivat tyypillisempiä yhteistyöllemme, eivätkä tule helpottamaan yhteistyötä. The next speaker is Madame Meissner. Seuraava puhuja edustaja Meissner. Yeah. Ah, yeah, sorry. yeah. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle. Minusta tämä on hyvin mielenkiintoinen aihe ja on tärkeää, että työskentelemme tämän parissa ja voin sanoa, että ALDE-ryhmä tukee yleisesti ottaen tätä ehdotusta, että olisi vain yksi tällainen eurooppalainen lainsäädäntö 28 tai 27 sijaan. Ja tämä yksinkertaistaisi monien hoitojen markkinoille pääsyä ja tulisi sitten kaikkien Euroopan potilaiden hyödyksi. Tämä on hyvin monimutkainen aihe, jossa piru piilee yksityiskohdissa. Kaikki ovat tämän varmasti huomanneet ja me tiedämme jo jäsenvaltioiden osalta, että tässä on hyvin paljon skeptisyyttä. Esimerkiksi Saksassa uudettiin heti subsidiariteettiperiaatteen perään. Eli millä tavalla me tässä äh, toimimme niin, että saamme potilaille paremman tilanteen Euroopassa, eikä niin, että tämä paikallisella tasolla sitten kaatuu. Kysymys on myös siitä, että miltä tämä yhteistoiminta tulee näyttämään. Olen hieman pettynyt komissioon, koska minusta olisi ollut parempi, että ei tietäisi vain, miten tämä prosessi tapahtuu, vaan että tietäisimme myös yksityiskohtaisemmin ja saisimme myös hieman tietää päivämääriä ja tutkimuksia ja muuta. Eli komission on hieman parannettava työtänsä ja sitten katsomme, miten otamme tähän kantaa, mutta matkalla ollaan. Ja koskapa neuvostossa skeptisyys on suuri, niin en, jäsenvaltiot eivät tulevat ottamaan tätä omiin terveydenhuoltobudjetteihinsa. Ja tässä esittelijä ehdottaa, että tätä käyttöalaa laajennettaisiin. Tämä on nyt minusta kuitenkin eh, ongelma, kuten edustaja Grostetkin on jo sanonut, koska ehm, lääket lääkkeet ovat vielä monimutkaisempia eikä niiden kohdalla enää pysty helposti osoittamaan tehokkuutta. Ja tähän liittyy myös äh, henkilökunnan kouluttaminen, äh, kuinka hyvin sairaanhoitajat on koulutettu ja niin edelleen. Äh, silloin on vaikea laskea tätä tehokkuutta. Ja suurin osa jäsenvaltioista ei toteuta tätä, mutta jos tämä nyt sitten otettaisiin velvoitteena ja jos sitä vaadittaisiin, niin se ei olisi mitenkään erityisen järkevää. Uskon vapaaehtoisuuteen enemmän. Ja muistan, kun me käsittelimme lääkeaineasetusta, niin silloin meillä oli hyvin paljon vaatimuksia liittyen tutkimuksiin ja tieteellisiin tuloksiin ja niin edelleen. ehkäpä tässä pitäisi tehdä hieman samalla tavalla. Minusta on hyvä, että tehdään sopimuksia ja niin, että voidaan hyötyä toisten tuloksista. Se on myös potilaalle hyvä, mutta se, että tämä olisi pakollista, kaikkein tärkeintä on kuitenkin, että me saamme aikaan parannuksia kaikille potilaille Euroopassa. Next is Madame Rivasi. Kiitoksia sitten Riva. Merci, Monsieur le Président. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että ei tämä teksti mitenkään vallankumouksellinen ole. Haluaisinkin onnitella mun Kavethan Ruisia siitä, että tämä mietintö on tässä vaiheessa, koska olemme hyvin pitkälti yhtä mieltä. Kyllähän yhteistyötä on jo jäsenvaltioiden välillä. Ei tässä ole kyse mistään luvi, lupien myöntämisestä, vaan lisäarvon arvioinnista, kun kyseessä on lääkkeet tai lääkennelliset laitteet on nyt pidettävä nämä asiat erikseen. E, lääkevirasto antaa nämä luvat. Nyt puhutaan siitä, mitä lisäarvoa lääkkeestä on. Mm, minä haluaisin puhua soveltamisalasta. Minusta on hyvin tärkeää ottaa mukaan myös lääkinnälliset laitteet, koska tämä ei koske lupamenettelyä. Se on tehty täällä muualla, vaan kyse on siitä, mitä lisäarvoa tästä tulee. Sehän on hyvin tärkeää, että nämä tieteelliset arvioinnit tehdään. Tieteellinen arviointi koskee sitä, että vertaillaan uusia lääkkeitä olemassa oleviin. Ja tässä voinpa kertoa teille, että tähän mennessä meillä on hyvin vähän tietoa näistä asioista. Te, tämä, jos tämä teksti on hyvä, niin silloin far, farmaseuttiset laboratoriot voivat tehdä var, vertailtavia ää, eh, tutkimuksia. Ja näinhän Ranskassa tehtiin ja Saksassakin ja nyt voidaan tässä vaiheessa harmonisoida nämä menettelyt. Näin ollen todella arvioidaan lääkkeen lisäarvoa vertailemalla sitä. Tuleeko tämä sitten koskemaan kaikkia lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita? Ei. Kyllä minun mielestäni nyt on korostettava uusia lääkkeitä, innovointia. Syövän osalta tehän tiedätte, että on, on, on paljon innovoivia lääkkeitä. Olisi hyvä, että olisi tällainen tutkimus äh, aiheesta koko Euroopan tasolla. Kaikkea ei voida tehdä. Tämä on vähän ristiriitaista joidenkin kollegoiden kanssa. Tämä onnistuu vain, jos asiantuntijat ovat, ovat täysin riippumattomia. Ei voi olla niin, että nämä laboratoriot rahoittavat äh, tutkijoita – Tarvitaan riippumattomia tutkijoita ja avointa keskustelua. Tämähän on eurooppalaisessa DNAssamme. Avoimuus, riippumattomuus, tieteelliset arvioinnit, vertaistutkimukset, jotta tiedetään mikä näiden lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden lisäarvo on. Jos tähän suuntaan mennään, niin todella haluan kiittää esittelijää, joka on tehnyt valtavasti työtä tässä. Kiitoksia. Thank you very much. The next speaker is... Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Kodenchina. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin todeta, että seuraavaa istuntoa varten voisimme lyödä lukkoon, että me olemme ekologisia ja teemme jotakin ilmastoinnille tässä salissa ja muissa salissa, mutta tämä oli nyt vain tällainen sivuhuomautus. Mutta nyt sitten tähän varsinaiseen aiheeseen. Hyvät kollegat, kuten usean otteeseen olen sanonut, minä henkilökohtaisesti pidän hyvänä tätä Euroopan komission ehdotusta, joka pyrkii aivan saman aikaan koko Euroopan kattavan HTAan. Tämä on askel oikeaan suuntaan. Ehdotus perustuu meidän vaatimuksiimme jotka olivat päätösasemassa, jonka hyväksyimme viime vuonna. On tärkeää tunnustaa, että pelkkä luvan myöntäminen lääkkeelle tai lääketieteellisille, tuot, tuotteille ei merkitä sitä, että se on askel eteenpäin, kuten on todettu maailman terveysjärjestökin on todennut vuonna 2014. HTA tulisi olla väline, jolla tuetaan siihen, että kaikilla on mahdollisuus saada terveyspalveluita. Kansalliset viranomaiset käsittelevät samoja lääkkeitä hyvin eri tavoin, mikä on harhaanjohtavaa potilaille. Puuttuu avoimuutta ja tästä syystä on tärkeää, että esityksessä on mukana tämä pakollinen elementti Eli kaikkien jäsenvaltioiden täytyy harjoittaa yhteistyötä HTS. Tätä kautta voidaan parantaa arvioinnin laatua ja kaikki jäsenvaltiot altistuvat alhaisimmille kustannuksille ja voidaan välttää päällekkäistä työtä. Ennen kaikkea pienemmät jäsenvaltiot saavat hyötyä tästä, kuten minun jäsenvaltioni, koska meillä ei ole riittävästi asiantuntijoita eikä riittävästi varoja tehdä laadullisesti hyviä arviointeja. Haluan sanoa, että esittelijän teksti on hyvä. On minua miellyttää se, mitä hän toteaa kliinisistä todisteista. Ja henkilökohtaisesti minä tulen vaatimaan, että myöskin potilaat vedetään paremmin mukaan tähän hallinnointiin ja että myös siihen, että luodaan lääkkeitä harvinaisille sairauksille. Se on mitään asia, joka on minulle kauan ollut tärkeä. Tärkeää on sen lisäksi myös se, että meillä on mahdollisuus tutkia tätä esitettyä HTAta. Esityksessä tätä vielä ei ole. Minua kuitenkaan ei miellytä se, että meillä ei ole pakollista arviointimenettelyä, mikä liittyy kustannusintensiivyyteen, joka on yhteydessä johonkin tiettyyn lääkkeeseen. Myöskin taloussosiaaliset asiat on jätetty pois esityksestä, mikä on virhe. Minä toivon, että esitystä ei vesitetä ja odotan mielenkiinnolla jatkoyhteistyötä siinä vaiheessa, kun tätä tekstiä edelleen työstetään. Siitä ei tule helppoa, joten meidän pitää pyrkiä vakuuttamaan kaikki siitä, mikä on tämän esityksen järkevyys. Nyt siis tästä ympäristökohtaislähentymisestä kenties se voitaisiin ottaa huomioon. Kenties voisimme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 Madame She's not in the room. Then we... Hän ei olekaan paikalla. Sitten seuraavana valiokunnan jäsenet. Kaksi minuuttia puheaikaa. Edustaja Sommer. Minä puhun Peter Lisin nimissä, joka tänään on estynyt. Hän on nimittäin Münchenissä ryhmän opintopäivillä. Joten kuvitelkaapa, että minä nyt olen Peter Liese, Peter Liise tukee komission ehdotusta ja pitää erityisen tärkeänä sitä osaa, joka vaatii EMAN ja HTA-järjestöjen välisen yhteistyön vahvistamista. Tässä voidaan keskittyä sellaisiin alueisiin, jotka ovat potilaiden kannalta edistysaskel terapian osalta, mutta Peter Liise näkee myös ongelmia asiassa. Terapian taso jäsenvaltioissa on hyvin erilainen joten voi täytyy estää se, että on olemassa vain yksi vertailuterapia perustana. Jäsenvaltio, joka ei ole yhtä mieltä ehdotusta vertailuterapiasta, voi prosessin alussa ilmaista sen, että se haluaa pitää kiinni, ottaa huomioon korkeamman tasoisen, tasoisen perattian lähtökohtaansa jos tämä poliittisista syistä varmaankaan emme voi välttää sitä, etteikö tällaista ulkopuolettautumista voida estää, mutta sen tulisi olla viimeinen mahdollisuus. Koordinointiryhmän päättää yksimielisesti tai enemmistöllä tämän esityksen mukaan tätä on täsmennettävä, koska Euroopan sopimuksissa on ehdotettu kaksinkertaisia enemmistöjä, ja silloin kun on kysymys siitä, että on ehdotuksesta, joka kohtaa laajaa, jota vastustetaan, jos jäsenvaltiossa ei pitäisi riittää yksinkertaisen enemmistön tai kahden kolmasen enemmistön, vaan tällaisen laadullisen enemmistön, joka on jäsenvaltion enemmistö ja väestön enemmistö, aivan kuten neuvostossa. Komission ehdotuksen mukaan on mahdollista, että päätös, joka koordinointiryhmässä on tehty yksimielisesti, saada raukea korkeamman komission taholta tai komission, tai komission muuttaa sitä. Tämä on suhteetonta, sillä päätös, jonka HTA on yksimielisesti tehnyt tai laadullisella enemmistöllä, sen tulisi vain silloin, kun kysymys vakavista oikeudellisista ongelmista joutua komission kyseenalaistamiseksi. Ja lopuksi meidän pitäisi lääketuotteiden ja ennen kaikkea eh, erilaisten eh, teknisten laitteiden osalta ottaa huom- olla hyvin varovaisia, koska lisän kannalta sekä komission otussa eh, ja tekemistys on eh, paras mahdollinen, kun komissio lähtee liikkeelle siitä, että käydään tiukkaa seulontaa, mikä olisi kuitenkin menetty, joka liittyy enemmänkin tällaiseen varovaisuusperiaatteen HT-arviointiin on tärkeää, mitä kun välttää sitä, että syntyy pirstaleisuutta, joten siksi on pohdittava sitä, että luotaisiin eurooppalainen HTA-menettely. Ja jos enemmän kuin yksi jäsenvaltiota ovat saaneet, kun enemmän kuin yksi, viisi jäsenvaltiota saaneet kansalliset menettelyt. Next is Mr. Caputo. Kiitoksia sitten Caputo. Grazie, grazie presidente. Beh, il diritto... Kiitoksia puheenjohtaja. Oikeus terveyteen, parhaaseen hoiteen on oikeus, joka on Euroopan unionin taattava kaikille kansalaisille. Suhtaudun myönteisesti tähän asetuksen muuttamiseen, joka koskee terveysteknologian arviointia. Tämä on ihan asiallisesti kollega Saledadin tarkistama. Olemme jo myös laajaa tukea antaneet valiokunta-aloitteiselle mietinnölle, joka koskee parempaa lääkkeiden saatavuutta. Tavoitteena ei pidä olla ainoastaan se, että parannetaan markkinoita ja poistetaan vääristymiä, vaan meidän olisi käytettävä hyö- hyödyksi tätä mahdollisuutta ja parantaa innovoinnin ja, ja terveysteknologian laatua ja suunnata tutkimuksen kliinisiä prioriteetteja ja parantaa eh, eh, terveysteknologian saatavuutta potilaille. Suosin että kannata tätä EUn HT-kehittämistä ja vakaata yhteistyötä niin, että olisi jäsenvaltiolla velvollisuus osallistua. On taattava korkeatasoinen arviointi ja riippumattomat avoimet tulokset. Komission tehtäväksi pitäisi tulla menettelyn aiseellinen kuulu, kun rahoituksen pitää olla julkaista ja riippumatonta, aivan kuten kollega Soledad täällä mainitsi. Lääkkeet ovat kuitenkin arkaluontoinen ala ja siksi tarvitaan varovaisuutta myös ajatellen järjestelmän ja niveltämistä ja olisi vältettävä, että sääntöjä kierretään eri porsareikin kautta. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, and... Uh, Kiitoksia. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron komissiolle. Rova Ampelas, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, and thank Kiitokset uh, esittelijälle Kaveton Ruisille mietinnöstä, joka on perustettu komission ehdotuksen pohjalta. Tämä on ollut mielenkiintoista keskustelua ja haluaisin kiittää kokonaistuesta ja siitä, että jatketaan EUn yhteistyötä HTA asiassa ja siis ylipäätään tuessa tätä esitystä tässä mielessä olisi muistetaan sitä, että tämä ehdotus vastaa pitkälti tämän parlamentin esittämään pyyntöön. Haluaisin muistuttaa, että me emme lähde liikkeelle tyhjästä. Meillä on ollut yhteistyötä yli 20 vuotta HTAn osalta ja tälläkin kertaa on nyt sitten hetki äh, vahvistaa sitoumuksiamme tällä alueella. Siksi olemme tehneet e, tämän esityksen. Olemme pitkälti yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että tämä esitys koskee ennen kaikkea sitä, että lisätään tieteellisen äh, todistetason, äh, todisteiden tasoa kautta Euroopan unionin. Haluaisin erityisesti kommentoida joitakin erityisiä asioita, jotka onnistuvat esille keskustelussa, ja haluaisin aloittaa vaikutusalalla koska on kysymyksiä, jotka koskevat sitä, on hiukan erilaisia näkemyksiä myös vaikutusalasta. Haluaisin sanoa, että komission kannalta katsottuna olemme todella pyrkineet keskittymään tuotteisiin, joista uskoimme, että niistä saataisiin eniten lisäarvoa silloin, kun haetaan yhteistyötä rajat ylittävällä tasolla, ja olemme pyrkineet löytämään sellaisen vaikutusalan, johon liittyy oikeusvarmuus. Siksi olemme lähteneet liikkeelle keskitetystä lähestymistavasta äh, lääkinnöstä ja laitteiden osalta olemme keskittyneet sellaisiin lääketieteellisiin laitteisiin, joihin sisältyy suurempi riski. Olemme määritelleet tämän vaikutusalan hyvin huolellisesti kuultuamme eri sidosryhmien näkemyksiä. Äh, on joitakin huolenaiheita, joita on nostettu esille nimenomaan lääketieteellisiä laitteita koskevan teollisuuden alta, ja meistä tämä esitys tästä syystä on suhteen oikeissa suhteissa. Haluaisin myöskin vakuuttaa jollekin puhujille, että kun on olemassa erilainen markkinatilanne, olemme ottaneet senkin huomioon eh, laitteiden osalta, ja tästä syystä vaikutusala laitteiden osalta on rajallisempi. Me emme puutu eh, lääketieteen laitteiden asetukseen, mitä tulee ajoitukseen. Minä haluaisin myös sanoa muutaman sanan kysymyksistä, jotka koskevat pakollisia osia tässä ehdotuksessa, koska minusta se on hyvin tärkeä asia. Tämä nousi esille kautta keskusteluun. Haluaisin muistuttaa siitä, mikä on meidän esityksemme päätavoite. On, pitkälti niin, että me pyrimme kokoamaan parhaat asiantuntijat tekemään yhdessä työtä ja yksi tärkeä ajatus on se, että tätä työtä tehtäisiin kansallisella tasolla ja että me emme toistaisi sitä työtä, joka jo on tehty kansallisella tasolla. Ja tärkeä, tässä yhteydessä on tärkeää myös selkeyttää, mitä me tarkoitamme yhteisellä yhteisen kliinisen arvioin raporteilla. Me katsomme, että luonne olisi luonteeltaan yleinen. Me haluaa raportteja, joissa sanotaan, että jokin tietty teknologia on parempaa kuin toinen, enemmänkin tällaisen tieteellinen, tieteellisen raportin, joka on osallist, osanot, osalot, ottava ja luonteeltaan yleisempi. Haluaisin ottaa huomioon Liisen kommentin, joka liittyy vertailukelpoisuuteen. Uskon, että voitaisiin katsoa hyvinkin erilaisia vertailuja tällaisten eh, raporttien puitteissa, ja tämä on asia, jota voitaisiin hyvinkin kuvitella tehtävän toisaalta myöskin paljon mahdollisuuksia jäsenvaltioille silloin, kun ne ovat sisällyttäneet tämän yhteisen työn kansalliseen järjestelmään, arvioida ei-kliinisiä elementtejä ja tehdä myöskin johtopäätöksiä kokonaisarvioinneista ja tehdä johtopäätöksiä eh, kansallisessa arviointiprosesseissaan. Käsittääkseni tämäkin nousi pitkälti esille täällä ympäri salissa, että ymmärrettiin, että me emme ole tässä puuttumassa kansallisten viranomaisten eh, vastuuseen, mitä tulee nimenomaan terveydenhuoltoon. Sitten haluaisin kiinnittää huomion komission rooliin, koska oli kysymyksiä, jotka koskivat myös sitä. Ja haluaisin selkeyttää muutaman asian, että ehdotuksen mukaan se, mitä me odotamme, on, että jäsenvaltioiden tulisi olla johtamassa teknistä työtä, koska niillä on parhaat asiantuntijat. Komissio olisi enemmänkin tarkastamassa sitä, että kaikki menettelyn vaiheet toteutetaan ja täyttyvät ja että myöskin julkaistaan yhteinen arviointiraportti, kun se on syntynyt. Tästä sitten siirtyisin tasapainoon pään säädöksen ja sitten toimeenpano- ja delegoitujen säädöksien välillä ja jäsenvaltioiden osallisuuteen niissä. Käsittääkseni me olemme pyrkineet nyt esittämään pääelementit tässä esityksessä ja totta kai täydennämme tätä esitystä lainsäädännöllä joillakin toimeenpano- ja delegoidulla säädöksillä. On hyvin tärkeää sisällyttää oikea asiantuntemus silloin, kun kehitetään sekundääristä lainsäädäntöä, koska siinä vaiheessa me todellakin ottaisimme huomioon sen työn, joka tällä hetkellä on käynnissä yhteisessä UNET HTAssa. Ja tätä kautta ottaisimme huomioon kansallisten vastuuviranomaisten toiminnan. Haluan vakuuttaa teille, että riippumattomuus, avoimuus, laatu ja sidosryhmien mukaanottaminen ovat avainperiaatteita ja avainelementtejä komissiollekin, ja, ja toivomme, että tämä heijastuu tästä esityksestä. Ja me tulemme suurella mielenkiintoilla tutustumaan eri esityksiin, joita tehdään, eri tarkistuksiin, joita vastaisuudessa tehdään. Mitä tulee sitten äänestykseen, otamme huomioon sen, että on ollut joitakin esityksiä kynnysten korost- korottamisesta koordinointiryhmässä tapahtuvassa, tapahtuvissa äänestyksissä. Meidän me katsottuna me pyrkisimme e, yksimielisyyteen useimmissa tapauksissa, ja uskoakseni tämä on yhteydessä siihen, mitä sanoin tämän, e, näiden yhteisten kliinisten arviointiraporttien luonteesta ja niiden alasta. Tämä on hyvin tärkeää, koska me pyrkisimme todellakin samaan aikaan yksimielisyyden näistä raporteista koordinointiryhmässä. Kuka sitten toteuttaa työn? Tältä kannalta katsottuna on tärkeää, että nyt tämä yhteistyö saa juridiset puitteet niin, että meillä on vastuullisuutta ja tilivelvollisuutta, ja siksi olemme pyrkineet valitsemaan vaihtoehdon, jossa vastuuviranomaiset, kansalliset vastuuviranomaiset ovat mukana jäseninä, ja silloin saadaan sitä kautta parhaat mahdolliset asiantuntijat toteuttamaan teknisen työn. Ja tämä on se, mikä minusta on esitetty tässä mielessä esityksessä, ja tämä auttaa varmasti saavuttamaan sen, mitä haluamme, nimittäin resurssien optimaalisen käytön ja parhaiden käytäntöiden soveltamiseen? Toivon, että vastasin useimpiin kysymyksiin. Kiitoksia viimeisenä, mutta ei vähäisempänä palaamme esittelijän Kaveson Ruiz. Pyydän mahdollisimman lyhyitä kommentteja. Haluaisin kiittää kaiken varjoa esittelijöitä komissiota hyvin rakentavasta sävystä. Uskon, että tämän kautta voimme päästä tarpeellisiin sopimuksiin siltä pohjalta, että heti kättelyssä kaikki ymmärrämme, kuinka tärkeää tämä on. Joten uskon, että tässä on hyvä pohja työllä. Haluaisin vain korostaa sitä, että se, me unohda, että kyseessä on laadukas tieteellinen työ, on juuri se, jonka kautta voimme voittaa luottamusta. Tässä teollisuudellakin on voitettava, koska jos nyt ajatellaan, että kyseessä olisi tällainen niin sanottu lisäarvo, todistus eurooppalaisella tasolla, teollisuus hyötyisi sitä, myös potilaat voisivat saada paremmin käyttöön lisäarvoa omaavaa teknologiaa. Tämä on hyvä lähtökohta tällaiselle to- tieteelliselle, objektiiviselle, avoimelle työlle. Uskomme, että voimme päästä yh- mm, yhteisymmärryksen tästä ja kaikki tulemme tästä hyötymään. Thank you very much. Uh, with that we end this discussion on the topic. Uh... Kiitoksia tästä keskustelusta. Sitten uh, aikataulu 13. kesäkuuta kello 11 on määräaika tarkistuksille syyskuun 13. päivä äänestämme Strasbourgissa täällä valiokunnassa. Ja täysistuntoäänestys luultavasti olisi lokakuun ykkösessä. Kiitoksia tästä osallistumisesta tämän, tähän aiheeseen. Kiitoksia myös komissiolle. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan. Kyseessä on vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto Euroopan unionissa aika toimia. Aivan ensiksi annan puheenvuoron valmistelijalle. Kristel Schaldemus, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos äh, puheenjohtaja. Yritän ihan lyhykäisesti, koska äh, aika kuluu. Ympäristövaliokunta laatii lausunnon liikennevaliokunnalle ja on erittäin tärkeää, että voimme painottaa, että jotain täytyy tapahtua nyt Meillä on EU:ssa sopimuksia keskenämme siitä, että meillä on vähähiilistä taloutta ja sitten meillä on Pariisin ilmastosopimus, jossa sitoudumme vähentämään CO2-kaasuja 2 prosentilla 20 prosentilla vuoteen 2020 ja 40 prosentilla 2030. Ja jotta tämä olisi mahdollista, on tärkeää, että me varmistamme sen, että meillä on vaihtoehtoisia polttoaineita käytettävissä. Ja silloin me tarvitsemme myös toimivaa infrastruktuuria ja siitä tämä lausunto puhuu. Ensin painottaisin, että minä pidän vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevaa toimintasuunnitelmaa hyvänä. Se on tärkeää, että me saamme aikaan kattavan hyvän infrastruktuurin Eurooppaan ja että sitä toteutetaan myös kansallisella tasolla ja näin ei kuitenkaan nyt käy. Ainakin on suuria eroja siinä, mitä jäsenvaltioissa tapahtuu. Vastuu on kuitenkin jäsenvaltioilla, niiden tulee toimia ja niiden tulee täytäntöönpanna panna ne tavoitteet, jotka olemme asettaneet. Ja sanon nyt heti, että tässä on erittäin suuria eroja, kuinka asiaa hoidetaan eri jäsenvaltioissa. Ja kaikki eivät edes tiedä tätä, mikä on kuitenkin ratkaisevaa, että me saisimme aikaan tavoitteet. Me tarvitsemme koordinoitua, koordinoitua ää, panostusta. Ja mitä tulee vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, maailma on valmis sille. Teollisuudella on mahdollisuuksia ja ratkaisuja ja he odottavat mielenkiinnolla vain sitä, että pääsisivät käyntiin. Mutta todellakin jäsenvaltioiden välillä on rakenteissa hyvin paljon eroja. Ja tavoitteenhan tässä on yksinkertaisesti se, että me saamme vähähiilistä taloutta aikaiseksi ja silloin meidän täytyy käyttää vaihtoehtoisia polttoaineita. Eli se, mitä minä sanon omassa lausunnossani liikennevaliokunnalle, on se, että on tärkeää, että jotain tapahtuu nyt ja että toimimme nopeasti. Ja minä vaadin, että jäsenvaltiot käynnistävät työnsä ja saavat äh, käyttöön tai äh, käynnistävät äh, tämän infrastruktuurin rakentamisen. On tärkeää, että me saamme tällaisia älykkäitä latausratkaisuja ja paikkoja. Ja tämä on asia, jota meidän tulee myös painottaa meidän lausunnossanne, että jäsenvaltioiden on toimittava. Ja tämä siksi, että kansalaiset ja kuluttajat pääsevät myös käyntiin. Ja sen enempää minun ei tässä oikeastaan tarvitse sanoa, koska on aika selvää, että meidän täytyy toimia nopeasti ja selkeästi ja jäsenvaltioiden täytyy se tehdä. Jäsenvaltiot ovat luvanneet toimia ja siksi heidän on se myös tehtävä. Ympäristövaliokunnan taholta meille kaikkein tärkeintä on se, että kaikessa otetaan huomioon ympäristö ja ilmasto, mutta toki tässä on myös teollisuudelle aikamoista potentiaalia jäsenvaltioissa ja se on myös asia, joka kannattaa ottaa esiin. Toivon mukaan voitte tukea tätä lausuntoa ja no, äh, ehkä minä olen itsekin tehnyt äh, jonkin verran tarkistuksia tähän, mutta tässä nyt on tämän laajuudessa aina näitä rajoituksia, joten kovinkaan paljon tätä ei voi laajentaa. Mutta toivon, että me olemme yksimielisiä siitä, että olemme kunnianhimoisia vaatimuksissamme jäsenvaltioille ja että tässä pitää nyt äh, laittaa pökköä pesään ja toimia nopeammin niin, että voimme toteuttaa ne tavoitteet, joita olemme itsellemme asettaneet. Kiitoksia vielä todellakin varjositelle kolme minuuttia, muille kaksi minuuttia. Ensimmäisenä varjoesittelijänä puheenvuoro Grebin sijaan edustaja Zoma EPP-ryhmän nimissä. Dank, ähm. Kiitos, herra puheenjohtaja. Hyvät kollegat, nyt edustan kollega Grebiä, joka ystävällisesti on toimittanut tekstin englannin kielellä, eikä puolaksi. Siis, ja niin, hyvät kollegat. Euroopan parlamentti hyväksyi direktiivin vaihtoehtoisten energioiden eh, infrastruktuurin infrastruktuurista 2014 ja nyt on havaittu, että toimeenpanossa on vaikeuksia, on monia haasteita. Yksi niistä on se, että ei ole riittävää lataustekniikkaa sähköisille ajoneuvoille. Direktiivi keskittyy ei pelkästään tähän latausinfrastruktuuriin, vaan myöskin muihin vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Nämä polttoaineet, ne kaikkea maakaasu, ovat välttämättömiä, jotta pitkän matkan raskaasta kuljetu, rakkaiden kuljetuksen päästöjä voidaan vähennettyä, koska näille ei vielä ole olemassa vaihtoehtoisia sähköisiä vaihtoehtoja, mutta kuitenkin meillä on mahdollisuuksia saada aikaan vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri näille reiri, pitkille reiteille. Tämä toteutuu kansallisella että tasolla ja tämän täytyy myöskin kehittää tulevasta muodosta rahoituskehyksestä, mutta sen täytyy saada, täytyy saada kestävää rahoitusta ja myöskin prioriteetteja eurooppalaisissa rahoituselimissä. Meidän pyrkii etsimään synergiaa Euroopan unionissa. Envi-valiokunta käsittelee nyt myös puhtaiden aivodirektiiviä. On tärkeää, että nämä direktiivit ovat samansuuntaisia niin, että EUn politiikka on johdonmukaista. Um, Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Dimes Makr. Uh, Kiitos uh, puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijä Charles de Mosea tästä lausuntoluonnoksesta – kuten hän sanoo ja komissio sanoo, että jäsenvaltioiden täytyy nyt tässä tuoda oma kortensa kekoon ja ponnistella enemmän, jos me todellakin haluamme siirtyä päästöttömään liikkuvuuteen. Ja he ovat tässä täysin oikeassa tätä muutosta tai siirtymistä tarvitsemme. Se on välttämätöntä, jotta voimme täyttää meidän ilmastotavoitteemme. Mutta hyvät kollegat, myös siksi, että meidän täytyy myös jatkaa kilpailu, parantaa kilpailukykyämme kansainvälisesti. Jos me haluamme osuutemme kansainvälisistä automarkkinoista, niin silloin tällaisten autojen osuuden on kasvettava. Vain sillä tavalla voimme jatkaa ja parantaa osaamistamme ja teknologiaamme ja sitä kautta myös markkinaosuuttamme. Kuten esittelijä sanoo, autojen lataus tapahtuu yleensä kotona tai työpaikoilla, kotona ja työpaikoilla. Joten sen vuoksi tarvitaan tällaista infrastruktuuria TNT-ydinverkossa. Ja sen lisäksi tarvitaan myös yksityisten verkko. Ja sen lisäksi tämän, näiden, nämä vaihtoehtoiset polttoaineet täytyy myös sopeuttaa autoihin, jotka ovat sitten vähäpäästöisiä tai neutraaleja. Ja tämän täytyy voida olla käytössä koko auton elinkaari. Ja sitä kautta voimme sitten helpommin saavuttaa tavoitteemme. Sitten haluaisin myös painottaa energianeutraalisuuden periaatetta. Ennen todellista siirtymistä, olkaamme nyt realistisia, ennen kuin siirrymme täysin päästöneutraaliin liikkuvuuteen, niin se vie aikaa. Ja sen lisäksi meidän täytyy myös huomioida tällaiset väliratkaisut, tällaiset vähäpäästöiset ratkaisut ratkaisu, tämä ovat ratkaisuja, joita viranomaisten täytyy nyt tässä miettiä. Ja tässä tulee olemaan eroja esimerkiksi omassa kotimaassani Flanderissa, joka on yhä enemmän kaupunkialuetta, kun taas esimerkiksi Englannissa tai Skotlannissa, jossa on paljon maaseutualueita. Sitten mitä tulee näihin sitoviin myyntitavoitteisiin, jotka koskevat vähäpäästöisiä ajoneuvoja ja päästöttömiä ajoneuvoja. Siinä olen hieman epäröivä. Minusta nämä markkinat täytyy fasilitoida mahdollisimman hyvin, mutta markkinarakenne sitten markkinat päättävät asiat itse, koska kysyntä ja tarjonta on asia, jonka täytyy kasvaa alhaalta ylöspäin. Ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä. Ähm. Kiitoksia näin joitakin varjasittelijöitä. Seuraava, esit, seuraava edustaja Sklets. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. E, evo samo nekoliko činjenica da se osvrnem na... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. 2013 neuvottelimme tästä direktiivistä, joka koskee vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria. Ja tuolloin komissio ehdotti pakollisia tavoitteita, jotka olisi pitänyt saavuttaa vuoteen 2020 mennessä. Valitettavasti, valitettavasti tuon jälkeen on tehty kompromisseja neuvoston tasolla. Yksi niistä voitaisiin vielä hyväksyä. Se koskee sitä, että että määräaikaa venytettäisiin vuoteen 2025 asti, mutta sitten on toisia kompromisseja, joita emme voi hyväksyä, eli että ei olisi ollenkaan pakollisia tavoitteita. Komissio puhuu kertomuksessaan määräajoista, jotka koskisivat kansallisia strategioita. Ne olisi laadittava näiden infrastruktuurin toteuttamiseksi – Kaksi ja puoli vuotta tähän meni aikaa. Asiasta puhuttiin parlamentissa vuonna 2016. 2017 tulokset olivat todella surkeat. Kahdessa jäsenvaltiossa ei edes vielä oltu lähetetty mitään kansallista strategiota. Muista kahdeksassa jäsenvaltiossa on vahvistettu kansallista alan politiikkaa. mutta koko alue siis ei ole katettuna. Jos nyt tarkastellaan, missä määrin tavoitteet ovat jääneet toteuttamatta liikennepolitiikassa ja missä määrin edelleen olemme riippuvaisia fossiilisista polttoaineista, niin kyllä meillä pitäisi olla koko kattava verkosto mukaan lukien Euroopan unionin syrjäisimmät alueet. Pitä, kaikki tämä pitäisi olla katettuna, kun tiedetään, että tavoitteet vaihtoehtoisia polttoaineita varten, eh, että näiden määräaika oli vasta 2025. Jos näin jatketaan, niin mihinkään tavoitteeseen ei tule pääsemään. Euroopan unioni ei tule olemaan hyvin linkitetty. Meillä ei tule olemaan vaihtoehtoisia polttoaineita käytettävissämme, vaan tulemme olemaan riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Ja kaikki siitä yksinkertaista syystä, johtuen, että jäsenvaltiot eivät kykene saavuttamaan tavoitteita tällä alalla. Eikä myöskään Pariisin sopimuksen kohdalla. Kymmenessä jäsenvaltiossa – ei ole osoitettu minkäänlaista kunnianhimoa sen puolesta, että saataisiin aikaan tällainen latausinfrastruktuuri sähköautoja varten. Rakennuksistakin on puhuttu, niiden pitäisi olla energiatehokkaita. Valtavasti puhetta on myös siitä, kuinka liikennesektoria voitaisiin edistää Euroopassa esimerkiksi vesiväylien käyttöä olisi edistettävä. Ehdotan, että komissio ryhtyisi nyt toimiin, koska nyt on vaarana se, että, että näitä TNT-verkostoja ei saada valmiiksi Euroopassa – Kyllä tavoitteiden pitää olla velvoittavia. Tähän mennessä jäsenvaltiot eivät ole tehneet mitään. Kiitoksia sitten seuraavana edustaja. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurien tiedonanto, joka on esitelty toisen mobiliteettipaketin yhteydessä, on varmasti tärkeä asiakirja, jossa puhutaan täsmällisistä investointitavoitteista. Olemme yhtä mieltä tästä yleisestä huolenaiheesta joka koskee latausinfrastruktuurin rakentamista sähköautoja varten. Tämä pitäisi olla meille aivan välttämätön osa kutakin kansallista strategiaa. Tiedämme valitettavasti, että näin ei kuitenkaan aina ole. Niin kuin Italia, Italiassa ja muissa maissa, joissa tähän mennessä on maakaasua pidetty parempana kuitenkin tässä määräaika 2025 vahvistettu. Kollegat puhuivat täällä fossiilipolttoaineesta, joka on hidastanut siirtymää omassa maassani, mutta muuallakin 95 prosenttia ajoneuvoista käyttää edelleen perinteisiä polttoaineita. Tämä lausunto on nyt hyvä lähtökohta ympäristövaliokunnan panokselle. Olen yhtä mieltä esittelen kanssa siitä, että on haettava älykkäitä latausmahdollisuuksia ja yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä. Tarvitaan ratkaisuja, joissa mennään pidemmälle kuin mitä vaatimukset ovat esimerkiksi äh, rakennusten energiatehokkuus ja direktiivin osalta. Erityisesti olisi pidettävä huoli siitä, että kaupunkialueilla ja niiden ympärillä taataan latausinfrastruktuuri, saatavuus Kaiken kaikkiaan on muistettava, että sähköinen liikkuvuus ja latauspisteet olisi merkittävä selkeästi ne ovat olennainen osa tätä strategiaa. Tarvitaan investointeja ennen ja jälkeen vuonna 2020 mitään erityisempiä esteitä teknisellä puolella ei ole. Todellinen este, johon kompastumme, koskee sitä, kuinka vähän sähköautoja on tällä hetkellä markkinoilla. Ollaan noin yhden prosentin kieppeillä viime vuonna uusien autojen osalta. Valitettavasti latausverkostokin on vielä kaukana toteuttamisesta. Dalli on täällä paikalla. Hän on tehnyt erittäin hyvää työtä autojen pakettiautojen asetuksen osalta. Toivon, että, että valiokunnasta löytyy mahdollisimman paljon tukea tähän suuntaan. Kiitoksia. Tämä olikin varjoesittelijöiden kierroksen loppu ja sitten muut jäsenet. Edustaja Dalli ensimmäinen. Thank you, um, chair. And... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä kollega Skaldimousea erinomaisista esityksistä hänen lausuntoluonnoksessaan. Minun mielestäni tämä to- toimintaohjelma vaihtoehtoisten polttoaineen eh, infrastruktuurista on hyvin Täydentää mitä tulee co 2 esityksiä koskee autoja, jonka kollega Elona Evi juuri mainitsi ja juuri nyt usein mainitaan se, että yksi pääesteistä alha- vähäpäästöisille ajoneuvoille on infrastruktuuri, mutta tämä ei kuitenkaan ole koko totuus. Ja haluaisin myöskin muistuttaa kollegoille analyysistä, jonka sähköliikkuvuusfoorumi teki, jonka mukaan henkilöautojen osalta ei infrastruktuurin puute, vaan se, että näitä ajoneuvoja on rajallisesti saatavilla, on syy siihen, että näitä ajoneuvoja on vähän. Ja tämä perustuu siihen, että yleensä oli viisi sähköautoa liikkeellä julkista latauspistettä kohti, eli enemmän kuin komission mutta kuitenkin on katsottava siinä, missä näitä on. Ja jos jäsenvaltiot vahvistavat tätä infrastruktuuria, voidaan sanoa, että tulee olemaan, jos tätä ei tapahdu, niin tulee niin näitä on silloin kymmenen ajoneuvoa latauspisista kohti. Olen niiden kanssa yhtä mieltä siitä, joka sanoo, että tarvitaan lisäinvestointia jul- näihin julkisiin infrastruktuureihin vuoden 2020 jälkeen. Totta kai kun nämä vähäpäästöistä ajoneuvojen myynti ovat lisäämään. Siellä on paikka ja inter, keskinäinen toimivuus ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. Tämä vaatii yhteistoimintaa hallitukselta, kunni, hallitukselta, teollisuudelta, kunnilta, jotta saadaan aika riittävä latausinfrastruktuuri. Minusta julkisen sektorin tehtävänä tässä on vahvistaa toimiaan paikallisella ja kansallisella tasolla ja, ja saada käyttöön lisää julkisia investointeja niin, että saadaan edistettyä edelleen julkisia hankintoja tässä kysymyksissä. On myöskin äh, rooli yksityisessä sektorille. Sen pitää osoittaa, että on olemassa äh, todellakin äh, liiketaloudellisia syitä siihen, että vahvistetaan tätä infrastruktuuria ja yksityisen sektorikin pitää liittyä asianmukaisiin hankkeisiin asiassa. Kiitoksia sitten edustaja Maisner. Kiitos. Pyysin puheenvuoroa, koska luulin, että Ulrike on meidän varjoesittelijämme, mutta hän ei ole täällä. Muuten olisin pyytänyt puheenvuoron jo aikaisemmin. Eli äh, Aldessa äh, tätä käsiteltiin 2014 tai hyväksyimme sen ja olen myös liikennevaliokunnassa jäsenenä ja sen vuoksi ehkäpä voin sanoa molemmilta kanteilta jotain tähän. 2014 lainsäädäntö ei ollut äh, lainkaan niin kunnianhimoista kuin olisimme halunneet. Komission ehdotus oli aikaisemmin oli sellainen, se halusi sen aikaisemmin ja kunnianhimoisemmin ja niin halusimme parlamentissa myös ja kolmikantaneuvotteluissa jäsenvaltioiden kanssa tässä oli näitä täytäntöönpanoaikoja. Eli haluammeko tässä nyt tarkistuksen lainsäädäntöön, että voimme tätä nopeuttaa, mutta komissio ei voi sitä tehdä, koska täytäntöönpano on vielä käynnissä. Se on vuoteen 2020 tai jopa 2022 liittyen hieman siihen, minkälaista infrastruktuuria on ja onko sisävesistöjä, taulisia vesistöjä ja niin edelleen maanteita. Eli hyvä, jos 2030 mennessä tämä ydinverkko edes on valmista. Joten minusta tässä ollaan kunnianhimoisempia kuin tenteessä. Mehän otimme ihan tietoisesti huomioon sen, mitä jäsenvaltiot voivat tehdä, mitä infrastruktuuria on olemassa, mikä on mahdollista, ja että otetaan huomioon kaikki, ei ainoastaan nämä äh, sähkömoottorit, äh, vaan äh, myös vety ja muut. Mehän haluamme, että tämä on uudistuvaa. Joten eh, me haluaisimme, että tätä lainsäädäntöä tarkistetaan niin, että sitä tehdään tiukempaa, mutta se ei ole mahdollista, koska sitä ei ole vielä täytäntöönpano. Mutta kuitenkin mahdollisuuksia on ja varoja on myös verkkojen Euroopan välineen kautta ja jotkut jäsenvaltiot ovat sitä jo hyödyntäneet tietyillä aloilla niin, että rakennetaan vaihtoehtoista energiainfrastruktuuria, mutta tämä on aivan liian vähän. Ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että me parlamentin taholta osoitamme tämän selkeästi ja mikäli mahdollista pyytäisimme komissiota painostamaan enemmän, koska se on ihan välttämätöntä vähähiilisyyden parantamiseksi. Kiitoksia. Nyt komissio Rova Depre. Minä korvaan täällä herra Debre, joka valitettavasti ei voi olla täällä tänään. Minä haluaisin kiittää esittelijää ja valiokunnan jäseniä tästä lausuntolunnoksesta ja kommenteista, joita tänään kuulimme. Olimme täysin yhtä mieltä kaikesta, mitä täällä on todettu, mikä oli aina ne tavallista. On totta, että pääprioriteetti meille tällä hetkellä on lisätä koordinointia, lisätä yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken ja, ja että vahvistetaan kansallisten politiikan puitteiden toteuttamista johdonmukaisuuden ja kunnianhimon taso kansallisessa politiikkapuitteissa ei ole sitä välttämättä, mitä me näkisimme välttämättömäksi, mutta kuten täällä aivan oikein todettiin, täällä valikunnassa tänään meillä täytyy tehdä ero yksityisten ja julkisen infrastruktuurien välillä ja eurooppalaisesti katsottuna olemme tehneet eh, edistystä. Meillä on 130 000 eh, eh, latauspistettä ja tämä niiden kautta huomioon alueellisia eroja, jos meidän on toimittava aktiivisesti. Tällä hetkellä nyt on olennaista se, että teollisuus tekisi mahdolliseksi lisätä ajunavien määrä niin, että voidaan täyttää kuluttajien tarpeet ja että jäsenvaltiot toteutuisivat kunnianhimoista politiikkaa. Täytyy myös varmistaa se, että pääsemme liikkeelle palvelujen keskinäisen yhteen toimivuuden osalta. Tämä on hyvin tärkeää kuluttajien kannalta. Tällä hetkellä on vaikea ajaa vaihtoehtoisella vaihtoehtoista polttoainetta käyttävällä ajoneuvolla yli rajojen silloin, kun ei tiedetä, onko infrastruktuuria olemassa. Tärkeää on, että käytämme myöskin niitä keinoja, joita meillä on. Me pyrimme varmistamaan sen, että on toiminta on ensisijaista, kun on kysymys vaihtoista polttoaineista. Tulemme jatkamaan menestyksekästä investointihankkeiden toteuttamista. Me olemme pyrkineet äh, tällaisen äh, fasiliteetin äh, toiminnan jatkamista edelleen. Tärkeää on, että katsomme, mitä tarpeita on, mitä tulee palvelujen yhteensopivuuden osalta markkinoilla Euroopan Tämä saattaa vaatia lisää lainsäädäntötoimia, koska kysymys todellakin on kuluttajien kannalta on tärkeää, että asia on yksinkertaista ja on mahdollista siirtyä vähän tämän äh, niin uusit polttoaineet käyttävän äh, ajoneuvojen kulkea rajojen näillä tärkeää, että myöskin tämä ratkaisujen tulisi olla teknologian neutraalia, luonnon maakaasu ei ole selkeä vaihtoehto pitkän tähtäyksen kuljetuksia. Viime kädessä me olimme käynnistämässä arviointia tämän direkt- direktiivin osalta vuonna 2019 olemme ottaneet huomioon myöskin että jäsenvaltioista tulee, niin täytyy lähettää ne kansainvälisten politiikapuitteiden tote- toimeenpanosta. Askeleet täytyy ottaa siinä restyksessä, kun asiat tapahtuvat. Tarkastelemme hyvin tarkkaan tätä asiaa, tulemme hyvin tarkkaan arvioimaan tarpeet uusia korjata direktiiviä ja katsoen, miten olennaisia ovat eli mekanismit ja miten niitä voidaan parantaa niiden tehokkuuden osalta. Kiitoksia vielä lopuksi kaksi minuuttia esittelijä saa puheenvuoron. Hyvät kollegat, kiitokset teidän kommenteistani. Ja kuulen, että me äh, pitkälti olemme yhtämielisiä. Ja voisin sitten tehdä tarkistuksilla tästä lausunnosta vielä kunnianhimoisemman. Ja sitä me tarvitsemme ja jos komissio kerta on nyt meidän kanssa samaa mieltä, niin voisimme ottaa nyt askeleen eteenpäin ja saada aikaan vielä enemmän kunnianhimoa. Tarkistusten määrä aikaan on ensi viikon tiistaina ja toivon, että teette tarkistuksia ja sitten voimme sitä kautta saada aikaan hyvän kunnianhimoisen lausunnon ja toivoa, että liikennevaliokunta ottaa meidän näkemyksemme mukaan. Okay, thank you very much. Um, as regard... Kiitoksia. Sitten aikataulusta tarkistusten jättämisen määrä aika 12. kesäkuuta. Envi-valiokunnassa äänestämme 10. heinäkuuta. TRAN-valiokunnassa äänestys 24. syyskuuta ja täysistuntoäänestys on vielä vahvistettava. Nyt menemme seuraavaan kohtaan. Aiheena on ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu, uudelleenlaadinta – olemme vähän aikataulusta jääneet jälkeen ja siksi meidän pyrin pitämään tämän mahdollisimman lyhyenä. Kommentteja halutaan esittää paljon. Nyt haluaisin antaa esittelylle puheenvuoron viideksi minuutiksi alustusta varten. Sitten varjoesittelylle kolme minuuttia ja kaksi minuuttia muille puhujille. Lopuksi vielä viisi minuuttia komissiolle ja tämän jälkeen vielä esittelijänä. Olen itse varjoesittelijä ja oikein mielelläni käyttäisin enemmän aikaa tähän keskusteluun, mutta meidän on todella keskeytettävä ja lopetettava kokous kello 12.30. Downtown, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän pysyä näissä viidessä minuutissa. Tämä direktiivi ehdotus on ensimmäinen, äh, korjaa tätä ensimmäistä juomavesidirektiiviä, joka on tuolta vuodelta 80-luvulta. Komission ehdotuksessa pyritään muuttamaan näitä juomaveden laatu muuttujia ja siinä ehdotetaan riskiin perustuvaa lähestymistapaa koko tuotantoketjuun ja jakeluketjuun – ja kansalaisaloitteen mukaisesti se mahdollistaa lisätä avoimuutta ja parantaa kuluttajien saamaa tietoa ja avaa, avaa myös tämän arkaluontoisen keskustelun koskien veden kanssa kosketuksen joutuvista materiaaleista. Kaiken kaikkiaan meistä vaikuttaa siltä, että komission ehdotus ja lähestystapa ovat oikean suuntaisia muuttajia voidaan sopeuttaa tieteellisen edistykseen ja ja huomioida paremmin kuluttajien terveys. Täällä on kuitenkin useita heikkouksia myöskin. Minun käsittääkseni tekstistä vähän puuttuu käytännöllistä lähestymistapaa ja, ja tiettyä tosiasioita kentältä on ohitettu, kun ajatellaan vaikka sisäistä jakelua tai näyttöjen pakollista ottoa. Mielestäni vaikutusten arvioinnista hyvin vahvasti aliarvioidaan taloudelliset seikat jakelijoille ja loppupeleissä myös kuluttajille. Tästä varmastikin kannattaisi käydä keskuudessamme keskustelua. Varovaisuusperiaatteen käyttöönotto on tässä hieman kyseenalaista näissä muuttujista. Haluaisin, että komissio selventäisi tätä asiaa sitten kun ajatellaan tätä direktiiviä ja muuta Euroopan unionin lainsäädäntö, erityisesti puitedirektiiviä, joka koskee vettä ja myös veden käyttöä elintarvikkeiden valmistusprosesseissa, kaikkia näitä olisi selvennettävä. Siksi olen ehdottanut joitakin tarkistuksia, joiden tarkoituksena on tuoda selkeämmin esille WHOn suositusten mukaiset juomavesi muuttujatie, jonka kautta selvennettäisiin eri osapuolten vastuualueita. Erityisesti jäsenvaltioiden olisi pidettävä kiinni veden laadusta. Niin pitäisi olla vastuussa siitä, onko tiettyjen muuttujien kynnysylitykset riski ihmisen terveydelle ja miten ne vaikuttavat terveyteen ja tiettyjen muiden muuttujien ylityksillä on vaikutusta vain tietyn ajan kumuloitumisen jälkeen ja siihen tarvitaan erilaista lähestymistapaa. Sitten poikkeusjärjestelmä, se oli siitä pidettävä kiinni, sopeuttaen sen nykytilanteeseen ja niin, että jäsenvaltiot nopeammin noudattavat uudistettuja sääntöjä. Riskiperusteisesta lähestymistavasta minusta tästä periaatteesta on pidettävä kiinni. Vesialan toimijat tuntevat sen hyvin on, meidän on pidettävä tarkemmin kiinni OECDn aikataulusta otossa ja, kulutus, ja kulujen vähentämisessä. Ehdotan kuitenkin, että ei mentäisi niin pitkälle riskien osalta asuntojen sisällä kuin mitä komissio ehdottaa. Kuitenkin kun ajatellaan esimerkiksi vanhus, vanhain koteja, päiväkoteja, kouluja. Nämä ovat erityyppisiä rakennuksia. Myös kongressikeskuksina pidettävät paikat on huomioitava. Näitä varten tarvitaan täsmällisempää seurantaa, mutta ei jokaista asuntoa pitäisi ehdotetulla tavalla seurata. Sitten näistä materiaaleista. Komission ehdotuksessa pyritään standardoimaan rakennusmateriaalit. Minusta tämä ei kata riittävällä tavalla veden osalta tärkeitä seikkoja. Jotkut jäsenvaltiot ovat tehneet ehdotuksia, joita olisi tutkittava kunnolla. Sitten laadukkaan veden saatavuus. On tärkeää, että kaikki pääsevät, voivat käyttää hyvää kohtuuhintaista vettä. Tähän tarvitaan myös paljon varovaisuutta, niin ettei mennä sellaisiin tilanteisiin, joita on mahdoton toteuttaa. Sitten veden laatua koskevien tietojen avoimuus. Tässä on erotettava yleiset tiedot, ne pitäisi olla netissä saatavilla aina. Ja sitten pedagogisemmat tiedot pitäisi löytyä vesilaskusta. Nyt voin kuunnella mielelläni varjoisille teitä muita. Kiitoksia. Merci bien. Um, and the first shadow rapporteur is Mr. Palmer. Kiitoksia. Sitten ensimmäinen varjaesittelijä Paane, olkaa hyvä. Uh, three minutes really isn't. Kiitos. Kolme minuuttia ei todellakaan uh, ole pitkä aika näin tärkeän direktiivin käsittelyyn, joten ihan mahdotonta ottaa esiin kaikki ne asiat, jotka haluaisin ottaa esiin ryhmäni uh, nimissä. Haluaisin aloittaa hyvin tärkeästä asiasta – Monet meistä pitävät äh, itsestään selvänä sitä asiaa, että kun väännämme kraanasta, niin se vesi, äh, mitä sieltä tulee, on lähes aina turvallista ja puhdasta, mutta näin tilanne ei ole kaikille ja meidän ei tulisi sitä unohtaa. Ja se asia, jonka pitää ajaa tätä direktiiviä ja meidän lähestymistapaamme eteenpäin tämän direktiivin suhteen, on se, että 2018 jokaisella kansalaisella pitäisi olla oikeus puhtaaseen, turvalliseen ja edulliseen veteen. Joten meidän täytyy vastata näihin tärkeisiin asioihin, asioihin, kuten esimerkiksi kansalaisaloite Oikeus veteen. Nämä ovat tärkeitä asioita, joita ei saa ohittaa. On varmaankin itsestään selvää, mutta sanonpa kuitenkin, koska se on mielestäni tärkeää, meidän ryhmämme tulee, mikä ei ole varmastikaan yllätys, ei tule hyväksymään mitään tässä direktiivissä, joka eh, heikentäisi eh, kansanterveysponnisteluita. Tämä tulee olemaan eh, asian keskiössä tämän direktiivin kohdalla. Meistä paras kansanterveyspolitiikka on politiikkaa, joka luonnollisesti suojelee kansanterveyttä, mutta ei myöskään ruoki turhia pelkoja. Ja tämä, tässä täytyy olla tällainen hyvä tasapaino tässä direktiivissä ja se onkin suuri testi meille, kun yritämme saada aikaan kompromisseja. Kaksi esimerkkiä. Ensimmäinen liittyy hormonihäiritsijöihin. Meidän täytyy löytää kompromissi näistä jossa huomioidaan tämä tasapaino. Toinen esimerkki, jonka haluaisin ottaa esiin, ovat Veneton alueen nämä ainesosat, jonka parissa kollegani on työskennellyt. Tämä on asia, jossa komissio on ottanut askeleen oikeaan suuntaan, mutta esittelijä menee toiseen suuntaan, joten tässä täytyy vielä tehdä työtä, että saamme aikaan oikean tasapainon kansanterveyden suojelussa. Me emme välttämättä ole samaa mieltä kaikista esittelijän ehdotuksista. Hän on tehnyt hyvää ja tarkkaa työtä ja odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä, kun tarkastelemme komission ehdotusta ja mietimme parlamentin vastausta vielä ihan lopuksi äh, saatavuus ja maksettavuus äh, ovat SND-ryhmälle kaikkein tärkeimpiä. Ne ovat äh, asioita, joista tulemme tekemään tarkistuksia niin, että voimme vahvistaa tilannetta, koska jos vettä ei ole varaa ostaa, niin silloin se ei ole myöskään saatavilla. The next speaker is Mr. Dorman. Kiitoksia sitten eh, edustaja Dorman. Tack för det, eh, Kiitos eh, puhemies. Haluaisin kiittää esittelijä erinomaisesta mietintöluonnoksesta. Juomavesi on hyvin tärkeä asia ja sillä on suuri merkitys kansalaisten arkipäivään. Tämä nykyinen direktiivi, joka on ollut käytössä 20 vuotta, sitä ei ole tarkistettu kertaakaan ja sen vuoksi on nyt tärkeää, että me käymme sitä lävitse nyt. Ensinnäkin äh, vuoto äh, määrät ovat suuria, 2-30 prosenttia äh, vedestä menee hukkaan. Ja tähän liittyy myös yhteysvuodot ja hygienia. Jos mitä enemmän on vuotoja, sitä suurempi pelko on siitä, että järjestelmään tulee saastunutta juomavettä. No, ehkäpä vesi on liian tavallaan tärkeää ja sen vuoksi yritetään saada aikaan kunnollinen järjestelmä ja me haluaisimme, että yritykset käyttäisivät parhaita mahdollisia käytänteitä. Yrityksiä täytyisi voida verrata toisiinsa ja sen lisäksi täytyy olla avoimuutta niin, että me voimme verrata yrityksiä äh, tiettyjen parametrien pohjalta on myös äh, tärkeää, että äh, investoinnit vesiinfrastruktuuriin optimoidaan. Meillä ei täytyy olla sellaista järjestelmää, jossa äh, investoijat saavat suuria voittoja. Ei, vaan meillä täytyy olla järjestelmä, jossa kansalaiset voivat luottaa juomaveden laatuun ja järjestelmä, joka perustuu sille, että se tavallaan kustantaa itse itsensä. Ja sen lisäksi täytyy huomioida myös esimerkiksi jätteiden ja myrkkyjen dumppaus pohjavesiin, koska se on asia, joka saa ihmiset sairaiksi ja viranomaisten tehtävä on suojella ihmisiä. Sen lisäksi täytyy ottaa huomioon myös sosiaalinen ulottuvuus, jonka komissio otti esiin tässä direktiivissä liittyen ympäristölainsäädäntöön. Direktiivistä direktiivin ulottuvuudesta täytyy tehdä päätös myös jäsenvaltiotasolla, koska tässä on tiettyjä asioita, joissa jäsenvaltioilla on toimivaltuus. Mutta on hyvä, että lähtökohtana on se, että teemme asian turvallisemmaksi kansalaisille, koska ikävä kyllä on ollut tällaisia vanhoja lyijyputkia, jotka nyt toki vaihdetaan pikkuhiljaa joka paikassa. Ja äh, sen lisäksi esimerkiksi parlamentissakin on ollut ongelma bakteerien kanssa vedessä. Eli näihin asioihin on keskityttävä. Thank you very much and... Kiitoksia. Seuraavana edustaja Myllä. Kiitos esittelijälle, joka on tehnyt erinomaista työtä ja on komission ehdotuksen useimpia puutteita ottanut esille, mutta kiitos myös komission työntekijöille rakentavasta vuoropuhelusta, jota olemme voineet jo käydä. Juomavesidirektiivi on minulle henkilökohtaisesti tärkeä ja erityisen tärkeä siksi, että yli 20 vuoden ajan olen kunnallispolitiikassa käsitellyt vesihuoltokysymyksiä. Ja se on tietysti tämän direktiivin tärkein tavoite, että taataan hyvä juomavesi. Meillä Saksassa on 6000 veden toimittajaa ja rakenne, joka on hyvin pieni, pienistä osasista koostuva ja usein näistä veden toimittajista on kunnallisessa omistuksessa. Ja siksi on tärkeää, että tällainen riskilähtöinen lähestymistapa tehdään sellaiseksi, että myöskin monet pienet ja keskisuuret veden toimittajat voivat sen toteuttaa. Tässä esimerkiksi vastuun eh, täsmällinen jako teknisissä yksityiskohdissa, kuten esimerkiksi näytteiden ottamisen eh, eh, aikavälit ja muut parametrit olisi ottava esille. Tärkeä uudistuskomission ehdotuksessa ovat säännökset, jotka koskevat tietoa, jota annetaan kuluttajille. Kun on kysymys niin herkästä tuotteesta kuin juomavesi, on luonnollisesti tärkeää, että kuluttajalle, kuluttaja saa tietoa, ja olen sen puolesta, että kuluttaja saa kaiken asianmukaisen tiedon eh, veden laadusta ja että nämä tiedot ovat helposti saatavilla. Mutta meidän pitää puhua myös siitä, mitkä tiedot ovat todella tärkeitä kuluttajalle ja mitkä auttavat häntä. Uskon, että on joitakin alueita tässä direktiivissä, jotka, ovat, jotka on määritetty väärissä kohdissa. Sanoisin, että tuen tässä myös esittelijää tässä havaintolistasta, joka liittyy nimenomaan hormonallisiin haitta-aineisiin ja mikromuoveihin. Tässä tarvitaan tieteellistä lähestymistapaa ja myöskin yhteyttä eh, vesipuitedirektiiviin. Ja siksi komission ehdotus ei minusta ole aivan selkeästi ja puhtaasti loppuun työstetty. Tärkeää on myös, että suojellaan läheisyysperiaatetta. Me olemme keskittyneet näihin pieniin eh, kunnallisiin vedentoimittajiin. Oikeus veteen on hyvin tärkeä kysymys, mutta selvää on myös se, eh, että eh, vesi myös säilyy tällaisena kuntien hoidettavana perushoitavana peruspalveluna, ja siksi olen erittäin iloinen tästä yhteistyöstä. Tämä nimittäin on tärkeä direktiivi, ja meidän pitää toimia tässä kansalaisten hyväksi. Thank you very much. And for the Green Group... Uh, Kiitoksia sitten vihreiden var- varjoesittelijän esittelijänä esittelen oman kantamme. Ensinnäkin haluaisin kiittää niitä, mm, e, e, jotka valiokunnassa ja esittelijänä ovat tänne erittäin hyvää työtä. Komission ehdotuksesta olen yhtä, olemme yhtä mieltä monista asioista, joita ehdotuksessa on käsitelty. Olen erityisen tyytyväinen näistä kemikaalisista muuttujista ja kaunata riskiperusteista lähestymistapaa minusta on myös hyvin tärkeää nähdä, että tarvitaan lisää avoimuutta ja kuluttajien saatava tiedot paremmin käsiinsä ja tietenkin myös tämä kansalaisaloitteen edistämä veden saatavuus on tärkeä. Haluaisin kiittää esittelijää alustuksessa, jossa todetaan, että laatu, muuttujat liitteessä yksi ovat tämän direktiivin kulmakivi. Näin uskon itsekin toisaalta, kun mennään tekstiä, niin näyttää siltä, että esittelijä heittää muutamat muutot pois ja, ja tekee niihin muutoksia. On myös otettu mukaan ja mahdollisuus tehdä poikkeuksia joistakin muuttujista ja vähentää valvontavaatimuksia. En ole tietenkään iloinen siitä, että tällaista löytyy sieltä. Esimerkiksi nämä hormonihäiritsijät ovat merkittävä ongelma tietyissä ympäristöissä. Onkin tärkeää puuttua niihin tässä asiassa, eikä ainoastaan vesipuitedirektiiviä mikäli niitä emme tarkkailu, niin mitään toimintaa ei tapahdu tämän direktiivin osalta. Sitten perfluorinoidut aineet, tämä on aika vaikea asia. Teollisuus haluaa heikentää molekulääristä rakennetta näissä aineissa ja halutaan näin korvata hyvin vastaavanlaiset kielletyt molekyylit näillä perfluorauteita molekyyleja. Jos nyt vain tähän keskitytään ja teollisuudelle annetaan mahdollisuus ottaa käyttöön uusia materiaaleja, jotka eivät ole tämän direktiivin soveltamisalassa. Sitten nämä eri kloridit, näistä on paljon keskustelua ja komission ehdottanut tiukempia arvoja. En usko, että ne poikkeukset, joita alun perin ehdotettiin komission puolelta, niin että annettiin jäsenvaltioille mahdollisuus noudattaa alkuperäisen direktiivin tavoitteita, joka on vuosin takainen. En usko, että niitä enää tarvitaan. Olen myös yhtä mieltä siitä, että avoimuus on hyvin tärkeä asia pitkällä aikavälillä. Tiedon saatavuus ja avoimuus johtaisi korkealaatuisimpiin vesipalveluihin. Kiitoksia. Grazie Presidente. Questa direttiva di cui stiamo discutendo oggi sulla qualità delle acque destinate... Kiitoksia. On hienoa, että keskustelemme nyt tänään täällä ihmisten käyttöön tarkoitetusta juomavedestä. Viimeiset vuodet ovat olleet keskeisiä Euroopan unionissa vesipolitiikassa ja ne ovat eh, parantaneet tilannetta. Tämä on hyvä, mutta on hyvä, että nyt päivitämme sääntelyä. Nyt keskitymme erityisesti näihin viitearvoihin koskien tiettyjä kemiallisia ja biologisia muuttuja. Olenkin iloinen siitä, että komissio on halunnut äh, tämän direktiivin uudelleen laatia. Täällä on muutamia tieteellisellä puolella olevia näkökohtia, jotka menevät pidemmälle kuin äh, viraston suositukset ja pyritään vahvistamaan järjestelmän kansalaisille. Usein se perustuu nimenomaan varovaisuusperiaatteeseen. Edustan täällä ympäristöjärjestöjä ja voin olla tietenkin erittäin tyytyväinen tästä ponnistelusta. Esimerkiksi mikromuovit on otettu mukaan ja tietyt hormonihäiritsijät tai säännöt, jotka koskevat eh, perfluorimolekyylien kumulatiivisia vaikutuksia. Tämä on osoittaa, että komissio pyrkii tarjoamaan suojaan koskien tiettyjä terveysriskejä – jotka koskevat koko Euroopan unionia jossakin tapauksessa. Ne näkyvät aika rajustikin, kuten esimerkiksi Venetsiassa tietyt saastumisen muodot. Toivon, että voimme tehdä rakentavaa työtä, että voimme tekstiivillä parantaa. Viitan tässä erityisesti säännöksiin, jotka, perustuvat, jotka koskevat riskiperusteista lähestymistapaa. Olisi paremmin määriteltävä eri osapuolten tehtävät ja vastuualueet. Uskon, että erityisesti parantamisen varaa komission vastauksessa kansalaisaloitteisiin Right to Water. Viittaan tässä artiklaan 13. Italian kansalaisena 2011 äänestin kansalais, kansanäänestyksessä muiden italaisten kanssa tämän puolesta ja pidän todella hyvin tärkeänä sitä, että vesivarat ovat julkisessa hallinnassa, niin että voidaan taata veden saatu, saanti kaikille. Se on ihmisoikeus. On, ihmiset on otettava ytimään ja yksityistämisprosessista on luovuttu. Ne on epäonnistuneet Italiassa ja muuallakin. Vesivarat ovat julkisia, niin ne pitää olla kaikkien saatavilla riippumatta taloudellisista mahdollisuuksista. Haluaisin myös, että aloitettaisiin kunnollinen pohdinta vesihukasta, joka on vakava asia ilmastonmuutoksen edessä. Joissakin joillakin alueilla omassa maassani jopa 60 prosenttia vedestä menee hukkaan. And the next uh, Kiitoksia sitten varjoesittelijän voidaan. Thank, thank you, Chair, and Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että myös halusin oikeastaan, että minut kloonattaisiin, että voisi olla kahdessa paikassa, mutta kiitoksia että saan puheenvuoron. Ensinnäkin äh, haluaisin kiittää esittelijää ja, ja kuulla hänen kannoistaan. Niin minusta on tärkeää tunnustaa, että juomavesidirektiivi on se, että pyrimme, sen osalta on tärkeää, että pyrimme turvalliseen äh, juomaveteen kautta EUn, mutta mikä on tietysti hyvä asia. Mutta ennen kaikkea haluaisin sanoa, että pidän hyvänä sitä, että tässä on artikla 13 komission äh, uudelleenmuokatussa esityksessä, joka liittyy veden saatavuuteen. Tämä juomavesialoite oli kansalaisen taholta oli ensimmäinen laatuaan. Se sai 1,9 miljoonaa allekirjoitusta ja niitä on tullut edelleenkin jossain vaiheessa täytyy sitten viedä eteenpäin tämä esitys. Tiedän, että komissio alkuvastauksessaan sanoi, että juomavesidirektiivi on tapa vastata tähän kansalaisaloitteeseen. Kuitenkin eh, tähän aloitteeseen täysin ei ole vastattu tällä ehdotuksella, jonka komissio on tehnyt. Se ei ole täydellinen vastaus vetoomukseen. Vetoomuksessahan lähdettiin liikkeelle eh, tästä yksityistämisestä ja puhuttiin ihmisoikeudesta, joka vesi on. EU, että näin pitäisi olla EU-lainsäädännössä. Ja kysymys, joka liittyy veden saatavuuteen, voidaan sanoa, että tietysti on hyvä, että siihen nyt viitataan äh, juomavesidirektiivissä, siinä viitataan haavoittuviin ryhmien niiden äh, mahdollisuuteen saada äh, turvallista ja puhdasta juomavettä. Ja jos tämä irrotetaan tästä, mikä on sen kohtuullinen hinta, mitä järkeä on siinä, että ihmisellä on vesihana, jos siellä ei varaa avata sitä hanaa. Näitä asioita ei saa irrota toisistaan, ne pitää käsitellä yhdessä. Me tiedämme, mitä maailman terveysjärjestö on sanonut, että, on, että noin 3 prosenttia enintään talouksien käytettävissä tuloista pitäisi käyttää veteen. Meillä oli tietoja EU-tasolta, mikä on EU-ssa vesiköyhyyden laajuus. Tämä ei siis ole täydellinen tämä komission vastaus Euroopan kansalaisten aloitetta ajatellen eikä myöskään ajatellen Euroopan parlamentin mietintö, joka hyväksyttiin syksyllä 2015 joka oli vastaus kansalaisaloitteeseen. Minusta pitäisi vahvistaa artikkelo 13 niin, että todellakin eh, tämä veden hinnan kohtuullisuus on osa tätä elementtiä, mutta kuten sanottu, tärkeää on myös pohtia sitä, miten artikla 1 direktiivissä, miten se pitäisi avata, koska jos tämä on päätös, joka komission pitäisi tehdä, jos tämä on vastaus kansalaisaloitteeseen, silloin tavoitteiden täytyy heijastua myöskin. Ja tällä hetkellä aloite juomavesidirektiivissä ei heijastele kysymystä, joka liittyy veden saatavuuteen. Toiseksi, tuen täysin komission ajatusta lisätä avoimuutta niin, että kansalaiset saavat enemmän tietoa, mutta minulla on kuitenkin ongelmia, mitä tulee läheisyysperiaatteeseen, mikä liittyy tiettyihin tietovaatimuksiin, myöskin artikla 14, joka koskee direktiivin vaikutusalaa, joka, ja sitten jotkin näistä komissiomääräyksistä ovat liian kuvaavia, ja minusta on tärkeää, että säilytetään läheisyysperiaate ja otetaan huomioon erityistilanne tietyissä jäsenvaltioissa. Mitä tulee teknisiin ulottuvuuksiin, tulemme tekemään muut, muutoksia, muutoksia aiempaan järjestelmiin, mutta tämä, joka liittyy siihen, millä miten usein otetaan näytteitä, mutta tämä ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että varantaan ihmisten terveyteen tuen tässä niitä vaatimuksia, joita maailman terveysjärjestö asiassa esittää. Kiitoksia. Haluaisin, pitää teitä, haluaisin pyytää teitä pitämään kiinni puheajoista, koska olemme jääneet äh, aikataulusta jälkeen. Sitten niin Dan. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvät kollegat. Haluaisin kiittää Dantania tästä mietinnöstä ja eri suosituksista, joita hän on meille esittänyt tänne, täällä tänään. Haluaisin ensiksikin muistuttaa, että jäsenvaltiot ja kunnat ovat vastuussa juomavedestä. Tämä on tärkeä ja hyvin toimiva porras ja se vastaa niitä vaatimuksia, joita kullakin alueella on. On ikävä lähteä häiritsemättä tätä tasapainoa se on vuonna 1998 direktiivissä vahvistettu. Komissio on tekee ehdotuksen, mutta ei kuitenkaan tee mitään varsinaisia muutoksia, ainoastaan näitä sääntöjä, jotka tuovat vain lisäkustannuksia kuluttajille. Haluaisin luottaa jäsenvaltioita neuvotteluja pitämään kiinni subsidiariteettiperiaatteen kunnioittamisesta tämän direktiivin tarkastelussa. Tuen esittelijää niin, ettei, että vältettäisiin kuluttajahintojen kasvu. Komissio esimerkiksi haluaa lisää valvontapisteitä. Tätä on mahdoton käsittää, varsinkin kun veden juomakelpoisuus on varmistettu. Eurooppalaiset eivät enää kuole koleraan juomaveden takia paikalliset vesilaitokset ovat jo yli 40 vuotta tehneet tämän eteen työtä. Juomavedestä voitaisiin kuitenkin todeta, että olisi muutettava paradigmoja ja puututtava kroonisen ongelman, joka koskee mikrosaasteita, mikromuoveja, lääkejäämiä e, ja hormonihäiritsijöitä ratkaisuja on olemassa tämän tyyppiseen saast- tilanteeseen puuttumiseksi Losanin kaupungissa on otettu käyttöön sellainen vedenpuhdistusjärjestelmä, jossa huomioidaan lääkejäämät. Jos jotakin tarvitaan Euroopan tasolla, niin se koskisi tämän tyyppistä veden juomakelpoisuuden määrittelyä. Sitten mitä tulee näihin materiaaleihin ja kuluttajille tiedottamiseen, niistä olen yhtä mieltä, että Oikeus veden saantiin. Tässä pitäisi määritellä tarkemmin, mitä se tarkoittaa. Kannatan, että aloite jätetään jäsenvaltioille täytäntöönpanossa ja tulkinnassa tämän oikeuden osalta. Ilmaisuutta ei tietenkään ole olemassa. Joku aina joutuu maksamaan useimmiten veronmaksajat. Ehkä voisin ainakin sopia siitä, että veden saatavuus kaikille tarkoittaa sitä, että vettä pitäisi olla järkevällä hinnalla saatavilla kaikille, niin että enimmäishinnat on ilmoitettu. Kiitoksia sitten muut puheenvuorot. Haluaisin muistuttaa, että meillä ei todellakaan ole enää aikaa. Kaksi minuuttia korkeintaan. Mikäli mahdollista, pyydän jo paljon hyvempiä puheenvuoroja, niin että esittelijä voi myös vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Ensimmäisenä edustaja Florence. Ja, Herr Puheenjohtaja, kiitos. Ymmärrän, että on aika pula. Haluaisin sanoa, että olen pitkälti Estilän kanssa yhtä mieltä oikeassa siinä, kun hän tarttuu tähän asiaan, ja komissiokin on oikeassa tietysti. Nyt uusia aineita tulee, ja direktiivi on 20 vuotta vanha, joten on aivan oikein, että tässä nyt puhutaan esimerkiksi lääkkeisiin ja mikromuoviin, jotka täytyy ottaa huomioon ja riskipohjainen lähestymistapa on minusta myös oikea. Minua miellyttää se, että komissio on nyt mennyt politiikan syvänteisiin tässä ja san kehottaa, että me pitäisi juoda enemmän vesijohtovettä. Se on hyvä. Se, että, että tämä pakkaaminen, kolmen litran pakkaaminen kuljettaa, maksaa saman verran kuin 50 tuhannen litran kuljettaminen, kuljettaminen, minä sanoisin, että herra Dantanin tulisi jatkaa edelleen hyvään suuntaan yhdessä meidän kanssa, mutta myöskin osoittaa, mitä ovat ongelmalliset kohdat. Nimittäin juomaveden laadun mittaaminen silloin, kun on kysymys yksittäisistä, yksityisistä käyttäjistä, jotka toimivat varsinaisten verkostojen ulkopuolella, näyttäisi minusta hiukan liian tiukalta. Ja ne aineet, jotka joutuvat kosketuksiin joiden kanssa. Siinä on olemassa komission tietty strategia, mutta minusta meidän pitää muuttaa sitä, jotta tämän osalta ei tapahtuisi pelkästään sitä, vaan myöskin kaikkien niiden materiaalien osalta, jotka joutuvat kosketuksiin jouveden kanssa. Tätä voidaan tietysti myöskin liioitella, joten toivon, että tässä löytää maltillinen lähestymistapa. Kiitos. Demesmaker. <clears throat> Kiitos liittyen tähän Ensinnäkin Brysselin kraanavesi on erinomaista juomavettä myös, joten minun puolestani eh, juoma Brysselin kraanavesi voisi korvata tämän muovipulloveden täällä. No, mutta toki meidän täytyy valvoa sitä, että vesi on hyvänlaatuista. Allekirjoitan nämä tavoitteet, joita tässä esitetään, mutta ei se kuitenkaan poista sitä, että minulla on myös kritiikkiä. Se, mikä minua huolestuttaa, on koko joukko teknisiä asioita, jotka ovat epäselviä. Ensinnäkin mahdollinen Ähm, päällekkäisyys äh, ja se, että ei ole yhteen, tämä, tämä lainsäädäntö ei ole yhteensopiva äh, elintarvikelainsäädännön kanssa. Meillä täytyy olla koherentti kokonaisuus niin, että on selvää, mitkä säännöt äh, koskevat mitäkin sektoria. Ja sitten komission liitteessä yksi, komissiolla on eri arvot kuin WHOlla. Joten esittelijä Dantan on myös ottanut tämän esiin mietintöluonnoksessaan. Ja sitten myös se, että on huomattavasti vähemmän näytteiden ottoja ja valvontaa liitteessä kaksi. Ja äh, liite kaksihan äh, tarkistettiin jo äh, vuonna 2015. Joten edustaja Dantan menee oikeaan suuntaan selkeästi ja tämä selkeyttää ja parantaa komission ehdotusta. Ja katsotaan nyt, voinko tehdä tarkistuksilla vielä lisää muutoksia. Seuraavaksi Rova Riis. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää, kuten edellinenkin puhuja, erinomaisesta työstä. Tämä on hyvin tärkeä aihe ja meidän täytyy tässäkin löytää kultainen keskitie toisaalta terveellisen puhtaan juomaveden takaamisen osalta niin, että kuitenkaan yhdyttää suhteettomiin toimenpiteisiin, koska tämähän heijastuu viime kädessä siihen laskuun, jonka kuluttajat maksavat. Päivittäiset veden testaukset ja valvonta, siinä ei minusta ole järkeä, mutta niin se, testataan niin usein kuin mahdollista ja parametrien mukaan asianmukaisissa paikoissa on asia, jota aivan oikein myöskin esittelijä on esittänyt. Ja siellä, missä tiede sen perustelee, näiden parametrien aktualisoiminen, jotka ovat jo 20 vuotta vanhoja, ja että myöskin hormonalliset haitta-aineet vedetään mukaan ja eräät muutkin tekijät on asioita pidän hyvänä. Yksi asia, jonka komissio ja esittelevät ottaneet esille tämä riskianalyysi, joka koskettaa juomavesen, juomaveden jakajia. Miksi meillä on erilaisia määräaikoja sen mukaan, miten suuri yritys on kysymyksessä? Erilaiset vuositiedot. Minusta tässä tarvitaan lisää tasa-arvoisuutta siinä, mikä tulee veden toimittajiin, mutta myöskin kuluttajien osalta, kaikki kuluttajat ansaitsevat samanlaatuista vettä. Kiitoksia sitten edustaja Pierik. Puheenjohtaja, kiitos. Tärkeitä asioita on otettu esiin, ei ainoastaan oikeus vesi, veteen aloite, mutta myös se, että harmonisoidaan eurooppalaiset standardit liittyen materiaaleihin, jotka joutuvat tekemisiin veden kanssa, ja siitä on kaikkein tär- se on tärkein asia. Tarkistukset kohtaan 10 ovat hyvä Samoin kuin tämä riskiperusteinen valvonta sekä se, että valvotaan väliaikaisia ylityksiä. Ja sitten artiklassa 10 otettava mukaan myös takaraja, aikatakaraja. Ja sen lisäksi haluaisin myös vedota subsidiariteettiin, kuten aina. Ja nämä raportointivelvoitteet eivät saa olla liiallisia. Ja sitten mitä tulee esimerkiksi äh, lääkkejäämiin äh, vedessä ja muihin, niin tässä olen samaa mieltä Saksan ympäristöviraston kanssa, koska se vaatii tiettyjä kriteereitä ja toimintaohjeita, äh, millä tavalla valvoa näitä lääke- ja kemikaalijäämiä. REACHissa asetuksessa tätä ei ole määritelty mutta vedessä on usein kaikenlaisia ylimääräisiä aineita, joita täytyy voida valvoa, mutta minä tulen tekemään tästä vielä kirjallisen kysymyksen. Thank you very much. And the next is Mr. Grammatikakis. Kiitoksia sitten edustaja Grammatikakis. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η Ήπειρός μας δεν αντιμετωπίζει τα σοβαρότερα. Κοίταξε puheenjohtaja. Minusta tässä mietinnössä ei ole mitään ongelmia. Joitakin avoimia kysymyksiä täällä vielä kuitenkin on. Esimerkiksi Kreikan toiseksi suurimman kaupungin Thessalonikin asukkaat ovat olleet ilman vettä noin 10 päivää. Infrastruktuurissa on siis toivomisen paraa. Kyseessä on ala, alue Euroopassa, jossa on paljon matkailua – Joten tietenkin vaikutukset olivat aikamoisia, mikäli juomavedestä alkaa olla puute. Emme tietenkään halua, että ihmiset aina ostaisivat pullovettä, koska silläkin on kielteisiä ympäristön vaikutuksia. Näin ollen meidän pitäisi olla valmiina laajempaan harmonisointiin infrastruktuurin osalta. Olisi myös otettava huomioon kuivuusongelmat. Joihinkin maihin tällaiset ilmiöt vaikuttavat erityisesti, kuten Kreikan saariin. Sitten täällä on asia, joka on meille hyvin herkkä. Meillä on jo 2000 allekirjoitusta asiasta ongelma koskee vettä ja veden toimitusta. Meidän olisi siis katsottava, mitä Euroopan unionissa tehdään, jotta voitaisiin näitä ongelmia ratkaista. Meidän olisi autettava paikallisviranomaisia – ja huolehtia siitä, että ihmisoikeudesta pidetään kiinni. Yes. Kiitoksia sitten Häytämä. Um, sure. Kiitos puheenjohtaja. Yritän olla lyhykäläinen. Minulle ei ole hyväksyttävää, että komission ehdotuksessa poistetaan artikla 10. Minusta meidän tulisi painottaa artiklaa 10 enemmän ja saada enemmän selkeyttä näistä kontaktiaineista veden kanssa olisivat pienempi riskisiä ja että tässä olisi harmonisointia Euroopassa, joten toivon todellakin, että esittelijä lähtee samalle linjalle. Tärkeätä on myös nämä poikkeukset, esimerkiksi artiklassa 9, sitä ei tulisi poistaa, vaan tehdä mahdolliseksi jäsenvaltioille saada tietyissä olosuhteissa joitain poikkeuksia. Sama artikla 12 pitäisi olla selkeämpää, onko kyseessä väliaikainen tiettyjen parametrien ylittäminen, jolla ei ole mitään terveysriskejä. Eli meidän täytyisi saada enemmän selkeyttä, miten tällaisessa tilanteessa toimitaan. Sitten paljon on sanottu jo eri parametrien informaatiosta ja valvonnasta. Jos luen komission ehdotuksen, niin minulle jää paljon kysymyksiä. Kuukaa valvoo, toki, toki voidaan valvoa 365 päivää vuodessa, mutta miksi? Ei meidän tule ratkaista ongelmaa, jota ei ole olemassa. Valvontaan meillä valvonnalla me emme saa turvallisempaa ja paremmanlaatuista vettä. Eli tässä täytyy olla riskiin perustuva lähestymistapa, joka liittyy myös selkeisiin hallintavälineisiin. Eikä vain siksi, että meistä on hienoa kirjoittaa paperille, että pitää valvoa eri parametreja. Myös informaatio ja raportointi esimerkiksi Brysseliin. Tässä täytyy jälleen miettiä, miksi Mistä syystä? Ei ole mitään järkeä lisätä hallinnollista taakkaa vesiyrityksille, mikäli se ei johda turvallisempaan juomaveteen. Kiitoksia. Kun tulkkaus loppuu 12.30 täsmälleen, niin sitä ennen haluaisin antaa puheenvuoron ensin esittelijälle ja sitten komissiolle. Te voitte myös puhua englanniksi. Dantan, olkaa hyvä. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia. Uskon, että keskustelussa on otettu mukaan ne asiat, joista jo teidän kanssa olen puhunut. Henkilökohtaisesti pidän kiinni siitä, että tekstissä pysytään sen tavoitteissa. Jotkut haluavat ottaa mukaan myös sellaisia asioita, jotka eivät tähän kuuluisi. Sitten tieteellisestä keskustelusta, no siitä voimme vielä puhua kesken. Näemme, eiköhän sopimus voida löytää, kun tieteellinen yhteisökin on meidän argumentistamme yhtä mieltä. Kiitoksia. Ja sitten komissio, olkaa hyvä. Thank you very much. Um... I'd like to start by thanking the rapporteur. Kiitoksia. Haluaisin kiittää varjoesittelijää, esittelijää ja kaikkia muita, jotka olivat mukana tässä työssä. Haluaisin kiittää tästä oikein hyvästä työstä tähän asti. Komissio on avoin ja voi jatkaa mielellään tätä rakentavaa lähestymistapaa eteenpäin. Toinen asia kaikista puheenvuoroista poikkeuksetta havaitsen, että yleinen ehdotuksen yleinen suhtautuminen on, vaikuttaa hyvin myönteiseltä ja tukevalta, mutta toki täällä on myös erilaisia mielipiteitä monista asioista. Ehkä en nyt viivytä tätä sen enempää, vaan selvitän kaksi asiaa niin, että voimme sitten saada apua tulevissa keskusteluissa. Ja haluaisin muistuttaa muutamista heikkouksista, joita näemme näissä esittelijän tekstissä. Ja nyt haluaisin muistuttaa, että komissio tulee olemaan hyvin rakentavaa. Tämä on asia, joka voitaisiin vielä saada hyväksyttyä tällä kaudella, kun vaan tarpeeksi työtä tehdään, että teemme kaikkemme, jotta näin käy parlamentissa, neuvostossa ja komissiossa. Haluamme pitää kiinni näistä tavoitteista. Ja tässä vaiheessa tulkit joutuvat valitettavasti ilmoittamaan, että tulkkaus päättyy nyt, kun kello on pykälässä. Kiitoksia. Supported by better governance, um, which is basically applying uh, uh the risk-based approach to increase... Todella siis tulkit joutuvat valitettavasti ilmoittamaan uusia työehtoja koskevasta työriidasta parlamentin hallinnon kanssa ja siihen liittyvästä lakkovaroituksesta. Tästä johtuen tulkkaus päättyy täsmälleen aikataulun mukaisesti, eli nyt kello 12.30. Last